Good morning, dear colleagues. Let's start our... Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Nyt aloitamme tämän päivän kokouksemme. Toivon, että teillä oli mieleinen eilisen ohjelma. Ja nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi nämä kaksi uskomatonta naista, Rova Ibrahim ja Rova Basar. And I am also delighted that... Tervetuloa Lamia Haji Pasar ja Hauva Ibrahim. Olen myös iloinen siitä, että, kun, että mm, ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja mm, Perantoni Panzeri on täällä kanssani johtamassa puhetta. Ole hyvä, mm, Perantoni. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. järjestelypuolella ilmoitusasiana voitte valita, millä kielellä haluatte kuunnella tulkkausta. Mukana on myös arabian kieli kanavalla 29. Haluaisin kiittää naisten asioiden valiokuntaa ja sen puheenjohtajaa siitä, että hyväksyitte tämän asian järjestämisen yhdessä tänään. Eilen juhlimme kansainvälistä naisten päivä. Valitettavasti nyt ei ole paljon aikaa tähän keskusteluun, mutta tämä tilaisuus on mielestäni hyvin tärkeä. Alivaliokunta jossa käsitellään ihmisoikeuksia, joita johdan, on alivaliokunta, jossa käsitellään merkittävä osa ulkoasian valiokunnan asiasta. Keskitymme siellä erityisesti maailman ihmisoikeuksiin. Naisten asioiden valiokunta, kuten voitte kuvitella, puolestaan vastaa naisten oikeuksiin liittyvistä erityiskysymyksistä. Saharov-palkinto on tärkeä aloite, Euroopan parlamentin varsinainen lippulaiva-aloite, jolla palkitaan ihmisoikeuksien puolustajia ja muistutetaan siitä, että ihmisoikeuksien puolustajat ovat meille aivan keskeinen osa eri maiden demokraattista prosessia. Ja kuten täällä on todettu, haluais, olemme iloisia siitä, että voimme toivottaa tervetulleeksi kaksi Saharov-palkinnon saajaa. Lamia Haji Bashar, Yazidi, yhteisön edustaja, ja hän, hän sai todella palkinnon vuonna 2016, ja sitten Hawa Ibrahim Nigeriasta, joka sai Saharov-palkinnon vuonna 2005 Molemmat naiset ovat toimineet hyvin rohkeasti ja muistuttaneet siitä, mikä pitäisi olla naisten oikeuksien rooli, kun teemme työtä ihmisoikeuksien parissa. Puheenvuorojen jälkeen puheenvuoron saa Mara Marinaki. Hän on ulkosuhdehallinnon erityisneuvonantaja tasa-arvokysymyksissä ja hän vastaa myös YK päätöslauselman 1325 täytäntöönpanosta aiheena naiset, rauha ja turvallisuus. Aivan ensiksi haluaisin antaa puheenvuoron Hawa Ibrahimille. Hän puhuu arabian kieltä ja hän on todella Nigeriasta ja hän sai Saharov-palkinnon vuonna 2005. Olkaa hyvä. Thank you uh, Madam Chair, and thank you, Co-Chair, and thank you, lady. Kiitos eh, puheenjohtaja eh, molemmat puheenjohtajat. Eh, haluaisin kiittää teistä jokaista erityisesti siitä, että tulitte tänne. Eilinen päivä oli pitkä ja hieno, erittäin laadukkaita keskusteluita ja tapaamisia. Ja Kiitokset äh, oikein paljon siitä, että tulitte. Haluaisin äh, myös erityisesti kiittää Stefania ja Kristinia ja kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet meitä täällä liikkumaan täällä parlamentissa, joka oli aika ihme. Kiitokset oikein paljon. Minä ajat, tai minusta eilen meillä oli niin paljon asioita, joista puhuimme niin paljon, että minä sanon vain muutaman asian tänään. Me kävimme paljon keskusteluita me olemme saaneet paljon miettimisen aihetta ja haluaisin vain lisätä muutaman asian siihen. Muun muassa se, mitä Ramia sanoi. Hän ja Nadia kak, äh, saivat 2016 äh, Saharovin palkinnon taistelusta jesidiyhteisön yhteisön puolesta. He olivat seksiorjina ja meillä Nigeriassa on myös Boko Haram, kuten tiedätte. Ja meillä on vieläkin yli 60 prosenttia Chibok-tytöistä kidnappataan kouluista. Ja suuri syy on se, että näiltä tytöiltä halutaan estää koulutus. Ja jotkut näistä tytöistä ovat vieläkin seksiorjuudessa. Ja on upeata, että olette käynnistäneet tämän kampanjan Tuokaa tyttömme takaisin. Meidän ei tule olla hiljaa näissä kauheissa tapahtumissa Jesidi-yhteisön, Al-Shabaab, Boko Haram ja mikä tahansa terrorijärjestö. Meidän viestimme tämän päivän jälkeen täytyy olla naisten päivään joka päivä. Mutta kaikkein tärkeintä on, että me emme aio vaieta me aiomme seistä jesidien oikeuksien puolella, pakolaisten oikeuksien puolelta ja kaikkien ihmisten oikeuksien puolella, erityisesti naisten. Meillä on ollut tilanne, jossa sisäiset ristiriidat ovat johtaneet terroriin ja väkivaltaan. EU on toiminut, YK on tehnyt paljon. Mutta ulkopolitiikan lisäksi, tästä puhuimme myös eilen, ulkopolitiikan lisäksi tai sen ulkopuolella alueellisten toimien lisäksi vaikuttaa se, mitä me teemme henkilökohtaisesti. Minulle tämä on kaikkein tärkeintä. Jokainen pienikin asia, mitä me teemme, mitä minä teemme, vie asiaa eteenpäin. Me olemme nyt oikeuden temppelissä Euroopan parlamentissa, jossa lakeja säädetään, mutta lakien lisäksi me tarvitsemme toimia. Ja kuten Lamia sanoi, Saharov-palkinto toi tämän asian keskiön. Te olette tehneet niin paljon ja minä toivon, että tämän jälkeen me voimme tehdä vielä enemmän, niin että voimme olla varmoja siitä, että ulkopolitiikan lisäksi kykenemme ottamaan keskiön jonkin asian ja viemään sen eteenpäin. Minä puhuin eilen tässä työryhmässä, jonka aiheena oli nainen roolimallina. Ja ottaisin lisäksi tässä vielä muutaman asian eilisen päälle. Jokaisella meillä on jonkun selkä. Minulla on äh, Lamian, teillä on minun, hänellä on äh, teidän. Millä tavalla voimme tukea toinen toistamme? Eli henkilö teidän vieressänne, on, saattaa olla se liittolainen, jota te seuraavaksi tarvitsette. Älkää unohtako kontakteja, koska sillä tavalla me kykenemme tukemaan toinen toistamme, kun me lähdemme Euroopan parlamentista. Eli tukekaamme toinen toistamme. Toinen asia. Meidän pitää pitää oppimista etualalla. Jatkakaamme opettamista, oppimista, lukemista, ja varsinkin sitä, miten me viemme sitä eteenpäin nuorelle sukupolvelle, tytöille varsinkin. Kolmas asia. Meidän täytyy olla selkeitä meidän omasta identiteetistämme. Me puhuimme myös tästä eilen. Kenenkään ei pitäisi meitä heikentää tai heikentää meidän integriteettiämme naisena, miehenä, lapsena. Ja minä haluan sanoa, me kuulimme erilaisia esimerkkejä eilen, mutta haluaisin vielä painottaa, kukaan ei saa heikentää meidän arvoamme naisena ja meidän tulisi olla naiseudestamme ylpeitä. Ja neljäs on sitkeys. Meidän ei tule pelätä globaaleja haasteita poliittisesti tai muuten. Meidän täytyy kyetä olemaan sitkeitä ja, ja taistelemaan vastaan, ei pelata, pelätä. Meidän tulee kieltäytyä olemasta pelä, peloissamme. Ja toivon, että osa siitä viestistä, mitä viemme me, on tämä sitkeys. Meidän täytyy olla määrätietoisia kaikessa, mitä me teemme. Oli sitten kysymys äh, lainsäätämisestä, aktivismista tai mistä tahansa muilla aloilla. Meidän tulisi voida nyt lähteä takaisin ja saada aikaa vielä enemmän kuin tähän mennessä. Se on se inspiraatio, minkä sain eilen. Ja lopuksi, pysykäämme liikkeellä. Joistakin meistä tuntuu, että me haluaisimme lähteä lentoon kaikkien niiden ideoiden kanssa, joita kuulimme eilen. Ja ne, jotka haluavat lentää, lentäkää! Ja me, jotka emme osaa lentää, juostaan. Ja ne, jotka eivät osaa juosta, kävellään. Ja ne, jotka eivät voi kävellä, ryömitään. Mutta pysytään liikkeessä. Kiitos. Thank you. Grazie. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Lamia Haji Basharille. Hän sai Saharov-palkinnon viime vuoden joulukuussa. Meillä ei ole paljonkaan aikaa, joten annan vähän ajan päästä puheenvuoron myös joillekin jäsenille, niin että nämä Saharov-palkinnot voivat vastata kysymyksiin. Olkaa hyvä. أيها السادة السيدات والسادة الحدود Hyvät naiset ja hyvät herrat, hyvät osallistujat, ensi alkuun haluaisin välittää teille onnittelut. Minä haluan kääntyä kaikkien maailman naisten puoleen ja haluan viestittää heille terveiset maailman naisten päivänä. Ajattelen erityisesti naisia ja tyttöjä tyttöjä, jotka ovat joutuneet orjuuteen terroristijärjestöjen käsiin. Daesh, Boko Haram ja muut terroristijärjestöt ovat näitä pahantekijöitä. Minä ajattelen myös naisia ja tyttöjä, jotka yhä ovat orjina näiden villi-ihmisten käsissä koko maailma haluaa ja hajatteleekin heitä, näitä tyttö, tyttöjä. Kaikki me näemme tämän kurjuuden. Satoja uhreja kuolee päivittäin terroristien julmuuksien takia. Naiset joutuvat törmäämään lukuisiin ongelmiin, mutta länsimaisen naisen ongelmat ovat tyystin erilaisia niiden naisten ongelmista, joihin arabimaissa naiset törmäävät ja ö, itäisen pallospuoliskon maat törmäävät. Naiset, jotka elävät kehittyneessä yhteiskunnassa, ö, törmäävät aivan erilaisiin ongelmiin kuin naiset, jotka elävät takapajuisissa yhteiskunnissa. Ongel, naisten ongelmat ovat erilaisia, kun on kyse rauhasta tai sodan ajasta. Meillä on tilastotietoa, joka pyrkii osoittamaan naisen aseman ja analysoimaan sitä. Nämä tilastot osoittavat selkeästi, että väkivallan kohteeksi joutuneet naiset, raiskauksen kohteeksi joutuneet naiset ja yleensä seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneet naiset kasvattavat hälyttävällä tavalla näitä tilastolukuja, mutta meillä on paljon lukuja, joista ei ole mitään tietoa, eli todellisuus on monin kerroin pahempi. Naiset ovat vangittuina, teljettyinä, ei sitä, heistä kukaan tiedä, miten heille käy, mikä on heidän kohtalonsa. Naisten pitää olla yhdenvertaisia miesten kanssa kaikissa yhteiskunnissa maapallolla, olipa kyse Euroopasta – tai itäisen pallonpuoliskon maista, Lähi-idän, Keski-idän maista. Meillä pitää olla todellinen yhdenvertaisuus miesten ja naisten välillä, koska nainenhan edustaa puolta yhteiskunnasta ja hän on vastuussa yhtä lailla, hän on pääosin vastuussa lasten koulutuksesta, kasvatuksesta. Naiset kasvattavat myös toista puoliskoa meidän yhteiskunnassamme, mutta huolimatta naisten näkemästä vaivannäöstä heille myönnetään vain puolet oikeuksista, mitä miehille myönnetään tai hyväksytään. Nyt kerron omasta kokemuksestani omasta kokemuksestani, joka yleisellä tasolla heijastaa Irakin naisten kohtaloa ja kokemusta myös muissa muslimimaissa rauhan aikana ja sodan aikana. Rauhan aikana ja ennen konflikteja. Meillä oli lakeja, pääosin sharia-lakeja muslimimaissa ja myös Irakissa. Henkilökohtainen asema, avioliitto, sharia-laki sääteli kaikkea, mikä liittyi henkilökohtaiseen yksityiseen elämään, ja se toi tullessaan lukuisia ongelmia koska monet yhteiskunnista näillä alueilla ovat hyvin perinteisiä, joissa pakotetaan tyttöjä avioliittoihin. Ennen aikaisia avioliittoja alaliikäiset pakotetaan avioliittoon. Tämä on tuonut tullessaan pakkosiirtoja näille ihmisille ja jotkut tytöt onnistuvat pakenemaan. Me olemme törmänneet näihin eh, ilmiöihin myös vauraimmissa yhteiskunnissa naisten naiset ovat joskus uhreja ihan kau- ovat käynnin kohteena. Kauppatavaraa perheiden välillä. Eli perheet antavat tyttärensä avioliittoon myötäjäisiä vasten. Naiset ovat myös raiskauksien uhreja. Raiskaus on rikos, mutta Irakissa raiskaajat ö, ovat rankaisemattomuuden suojissa. Miksi? Koska perheiden, välissä, perheiden välillä neuvotellaan silloin, kun raiskaus on tapahtunut ja raiskattu tyttö naitetaan hyvin pikaisesti ennen kuin oikeusistuin voi lähteä tuomitsemaan raiskaustapausta. Joskus uskon, uskontoa edustava mies pakottaa tytön avioliittoon, vaikka nainen vastustaisi sitä silloin, kun hänet on raiskattu. Tämän tyyppiset pakkoavioliitot ovat laillisia oikeuden edessä Irakissa, eikä nainen voi tälle asialle yhtään mitään. Hän ei voi puolustautua. Meillä on sitten hyvin monimutkaisia avioerolakeja lakeja, jolloin nainen tekee aloitteen avioerosta ja ne ovat hyvin monimutkaisia eivätkä ole naisille edullisia. Äh, muslimiyhteiskunta on joutunut myös islamin politisoitumisen uhriksi. Media masinoi tätä kaikkea, se on käynnistynyt kovalla voimalla. Voidakseen yhä enemmän vähentää ja kaventaa naisten oikeuksia ja vapauksia. kaikki tämä ei mitenkään kulje käsi kädessä muun nykyaikaisen maailman ja yhteiskunnan kanssa. Mehän saamme sadoittain kuvia Irakista 40-50-luvulta ja sata vuotta sitten otetut kuvat osoittavat, että naisilla oli täydet, lähestulkoon täydet vapaudet, jos niitä verrataan nykyisiin länsimaisiin vapauksiin, mutta tällä hetkellä tilanne on paha ja se vain pahenee naiset ja tytöt joutuvat häirinnän kohteeksi. Ja naista ahdistellaan myös työtovereittensa toi, toimesta, kansalaisten toimesta. Kaikki tämä tapahtuu rauhan aikana. Sotaoloissa tilanne on vielä pahempi, koska nainen on aina sodan ensimmäinen uhri järkyttäviä rikoksia on tehty naisia vastaan Daeshin ja Boko Haramin toimesta. Mm, me olemme nähneet näiden rikosten tapahtuvan jo Bosniassa ja muilla maailmankolkilla. Joka kerta, kun sota on päällä, niin nainen on ensimmäinen uhri Naiset joutuvat järkyttävien rikosten uhreiksi. Ja niitä tapahtuu kaikki, ja kaikki ovat tietoisia niistä. Kansainvälinen yhteisö ei tee mitään. Se on ollut täysin passiivinen, eikä ryhdy toimenpiteisiin näitä kammottavia rikoksia ja teurastuksia vastaan. Ja kaikki nämä mainitut rikokset vaikeuttavat naisten oikeuksien toteutumista. Naiset, nainen on aina ensimmäinen sodan uhri. Suuri me tiedämme, kuinka monet naiset jäävät leskiksi sodan jälkeen, ja silloin he ovat vastuuhenkilöitä perheen hyvinvoinnista ja lasten kasvattamisesta. He, he syrjäytyvät tavallaan omissa yhteiskunnissaan. Yhteiskunnassa he marginalisoituvat sosiaalisesti ja taloudellisesti. Hyvät naiset, hyvät herrat, pitää pyrkiä toimimaan siten, että saadaan todellinen yhteenvertaisuus miesten ja naisten välillä. Mutta tämän tavoitteen eteen meidän pitää keskittyä neljään eri asiaan. Eh, juridisesti ottaen meillä pitäisi olla perustavat lait ja säädökset, joiden avulla päästäisiin tähän miesten ja naisten tasa-arvoon. Toiseksi meidän pitäisi myös Euroopan tasolla ja kaikkien muiden maiden tasolla ja toimielinten tasolla, kansallisella ja paikallisella tasolla tarkastella uudestaan sopimuksia tai laatia uusia sopimuksia, jotta voimme tukea naisia ja vahvistaa heidän kykyään toimia ja antaa heille mahdollisuudet täysivaltaiseen itsensä toteuttamiseen, jotta heidän oikeuksiaan ei poljettaisi millään tasolla. Kolmanneksi sitten sosiaalinen puoli. Meillä meidän pitäisi saada äänemme kuuluviin paljon vahvemmin, jonka avulla puolustetaan naisten oikeuksia eri yhteiskunnissa se ei saisi olla vain aktiivinaisten tai feministien tehtävä. Kaikkien täytyisi korottaa ääntään. Myös miesten pitäisi saada, saada äänensä kuuluville. Eli muut kuin feministijärjestöt ottaisivat tämän asian sydämen asiakseen yliopistotasalla, uskonto, uskontojen piirissä, eli kaikki yhteiskunnan äh, sektorit pitäisi saada mukaan tähän naisten vapautumisliikkeeseen, saada naisille lisäoikeuksia, jotta he saisivat rahoituksellista ja poliittista tukea, jotta he voisivat ottaa itselleen kuuluvan paikan yhteiskunnassa. Taloudellisessa mielessä pitäisi saada erityisrahastoa kaikille niille toimille, kaikille niille ohjelmille, jotka tähtäävät naisten oikeuksien parastamiseen ja vahvistavat heidän poliittista ja taloudellista kapasiteettiaan. Meidän täytyy tukea naisten yrittäjyyttä. Ja viimeiseksi, mitä tulee rikosoikeudelliseen puoleen, naisten arvokkuus pitäisi säilyttää ja saada lopetettua naisten seksuaalinen orjuus ja naisiin kohdistuva ihmiskauppa. Minä vetoan kansainväliseen yhteisöön ja YKhon, jotta voitaisiin luoda erityistuomioistuin, jolla olisi toimivaltuudet näistä kysymyksistä ja jotta sillä olisi hyvin laajat toimivaltuudet se olisi toimielin, jonka päätöslauselmat ovat sitovia kaikille YK jäsen, jäsenille. Tämän tuomioistuimen pitäisi olla toimivaltainen niissä rikoksissa, joista tuomitaan hyvin ankarasti ja, kriti- ja tiukasti naisiin kohdistuvat, erityisesti seksuaaliset rikokset. Kiitos. Shukran, grazie. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Mara Marinakelle. Kuten totesin, hän vastaa yht- ulkosuhdehallinnossa tasa-arvokysymyksestä. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin kiittää molempia puheenvuoroja ystävällisestä kutsusta ja tästä erittäin hienosta aloitteesta edistää keskustelua tänään. Haluaisin myös osoittaa sympatiaani ja kunnioitusta molemmille edellisille puhujille, Basharille ja Ibrahimille, ja osoittaa kunnioitusta heidän kokemuksilleen. Tämä on jälleen osoitus siitä, että kansainvälinen järjestelmä on epäonnistunut tärkeässä tehtävässään, jonka kuuluisi olla turvallisuuden ja rauhan tarjoaminen kaikille. Haluaisin onnitella kaikkia naisia Valitettavasti meillä edelleen pitää olla tällainen naistenpäivä olemassa muistuttamassa siitä, mitä yhdenvertaisuuden pitäisi merkitä kaikille, mutta kuinka se ei edelläänkään ole todellisuutta. Meidän on saatava seinät rikki ja meidän on saatava mm, tehtävä parempi maailma ja tähän tarvitaan tasa-arvoa. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja on aivan selvää, että meillä on erittäin hienot mm, päätöksentekopuitteet politiikan tasolla. Meillä on turvallisuusneuvoston päätöslauselmia ja muiden kansainvälisten järjestöjen päätöksiä, mutta täytäntöönpano ei toimi. Ja tässä on juuri se asia, mihin meidän on kiinnitettävä huomiota, jos todella haluamme saada muutoksia aikaan. Euroopan parlamentti on ponnistelujen eturintamassa ja todella odotamme teiltä poliittista ohjausta ja myös innostusta ja kunnianhimoa ja rohkeutta päätöksentekoon. Sitä tarvitaan. Tarvitsemme myös toimintaa, emme vain lainsäädäntöä. Ibrahim sanoi tämän hyvin selvästi, tarvitaan oppimista, opettamista. Meidän on myös palautettava naisille ihmisarvo, meidän on vahvistettava heidän sitkeyttään ja tässä turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 on erittäin tärkeää. Se on oikeastaan kaikkien päätöslauselmien äiti, kun ajatellaan naisten roolia rauhassa ja turvallisuuskysymyksessä. Se hyväksyttiin vuonna 2000 ja 17 vuotta myöhemmin sen täytäntöönpano eh, on vielä aivan lapsen kengissään. Meillä on ollut vain yksi päätöslauselma 17 vuotta sitten, mutta kahdeksan päätöslauselmaa on annettu sen jälkeen. Ja niissä on puutettu raiskauksiin, seksuaaliväkivaltaan selkkauksissa, radikalisoitumisen vitsauksiin ja tilanteisiin, joissa naiset ovat olosuhteiden uhreja. Euroopan unionina meillä on johtava rooli. Me johdamme näyttämällä esimerkkiä Tarvitaan nollatoleranssia, täyttä vastuuvelvollisuutta ja oike, oike, kunnollista oikeuden käyttöä rikoksen tekijöitä kohti. Koulutusoikeus, täy, lain täytäntöönpano ja se, että yhteiskunnat kantavat vastuunsa ja johtajuutensa. Nämä ovat kaikki asioita, joita tarvitsemme. Näiden kautta voimme saada aikaan muutoksia nykytilanteeseen. Meidän on kiinnitettävä huomio Ähm, reagoinnista ennaltaehkäisyyn. Meidän on muutettava reaktiivisesta äh, reagoinnista proaktiiviseen toimintaan ja viime kädessä meidän on muutettava narratiiviamme. Tarvitsemme sekä miehet että naiset äh, eri kursseille, jos haluamme saada muutoksen aikaan. Lopuksi vielä haluaisin korostaa sitä, että mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä enemmän ne pysyvät samanlaisina – Haluaisin laittaa meidät kaikki, kaikki aikakapseliin ja, ja siirtyä aikaan 416 ennen äh, ajanlaskumme a, a, alkua. Puhumme, poli, äh, puhumme monesta äh, sodista ja Milosin saarista, Peloponnasoksen sodasta. Siellä oli Atena ja Spartan vastakkainen milloin se oli pieni saari ja se on sitä edelleen. Vuonna 416 Ateena valtasi Milosen saarin ja pyysi miljoonia antautumaan ja maksamaan Ateenalle tai, tai sitten musta tapauksessa heidät tapettaisiin. Nämä henkilöt kieltäytyivät ja ateenalaiset murhasivat miehet ja ottivat orjiksi kaikki lapset ja naiset Tämä kuulostaa aika uuden aikaiselta, aika modernilta. Tässä tarinassa oikeus koskee ainoastaan yhdenvertaisia valtoja. Vahvat tekevät mitä he voivat ja, ja heikommat kärsivät sen, mikä heidän on pakko kärsiä. Kiitoksia. Grazie, grazie davvero. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron joillekin jäsenille. Niin, että tässä rajallisessa ajassa voitaisiin käydä jonkinlaista vuoropuhelua. Minulla on täällä muutamia puheenvuoropyyntöjä ja pari muuta voidaan vielä ottaa mukaan, jos halukkaita löytyy. Edustajan Baile ensimmäisenä hän on naisten asioiden valiokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos, eh, kiitokset kaikille ja erityisvieraille eh, erityisesti. Olitte varsinkin erityisvieraat niin inspiroivia ja olen iloinen, että olin täällä paikalla kuulemassa teitä. Tämä on kaikille meillä täällä eh, Euroopan parlamentissa tavallaan mahdollisuus katsoa ja nähdä, mitä, miten te elätte ja mitä te käytte lävitse. Äh, minä olin kokouksessa viime viikolla, jossa yksi osallistujista sanoi, että seuraava suuri maailman äh, taistelu tulee olemaan naisista. Naisista, jotka nousevat ylös ja taistelevat oikeuksiensa puolesta. Me teemme niin joka tapauksessa, mutta tämä tulee kasvamaan. Joten minä uskon, että me olemme alku ja käynnistys valtavalle kansainväliselle liikkeelle. Joten meidän on oltava solidaarisia ja huomioitava se, että ihmiset tässäkin kokoussalissa tarvitsevat toisiaan. Ja se, minkä olen nähnyt näinä päivinä, on, että me olemme tuoneet naiset yhteen. Kiitän teitä kaikkia siitä ja toivotan teille kaikille kaikkia hyvää tulevaisuudessa. Grazie. Onorevole Lockmiller. Kiitoksia sitten edustaja Lockmiller. Thank you, Chair, and thank you also to all panelists for this very... Kiitän kaikkia panelisteja tästä näistä hienoista puheista. Minulla olisi kysymyksiä koskien eh, tätä YK päätöslauselman 1325 täytäntöpanoa. Sitä on aivan oikeutetusti täällä kehuttu. Ehkä haluaisin osata kysymyksen Irakin Saharov-palkinnon saajalle. Siellä taisteluja käydään ja Mosul on vapautettu ISN tai vaikuttaa siltä, että se saadaan tänä vuonna vapautettua ISISin vallasta. Ymmärrän, että mitään merkittävää kuulemisprosessia ei ole käynnissä koskien sitä, mikä olisi naisten äh, äh, poliittinen asema tällä alueella. Onko teille tai ystävillenne tai naisten ryhmillä ollut tietoa tällaista, että, että olisi Irakin hallituksen puolelta otettu teihin yhteyttä tai vapautusprosessin toimijoiden puolesta. Sitten Arva Nakki, on hyvä, että, va, että puhutte siitä, kuinka olisi vahvistettavaa 13.25 päätöslauselmaa ja siirrettävä reagoinnista en, ehkäisyyn. Mikä olisi tavoite, kun ajatellaan tätä päätöslauselman vahvistamista? Grazie. Soraya Post. Kiitoksia sitten Soraya Post. Kiitos puheenjohtaja. Minä ajattelin palata hieman taaksepäin ajassa. Kansainvälisen naistenpäivän ajatus tuli, sitä on eilen sata vuotta. Silloin tämä ajatus syntyi ja se alkoi siitä, että ryhmä naisia osoitti mieltään Pietarissa leivän takia tai leivän puolesta. Sitä ennen 1909 New Yorkissa naiset osoittivat mieltään työehtojensa puolesta sekä äänioikeuden puolesta. Tänä päivänä on vieläkin valtioita, jotka eivät anna naisille äänioikeutta ja poliittisia oikeuksia. Ruotsissa me saimme äänioikeuden 1921 ihan oikeasti. Ja silloin Viisi naista pääsi eduskuntaan välittömästi. Tänä päivänä noin 27 prosenttia kaikista parlamentaarikoista maailmassa ovat naisia, eli eh, hyvin kaukana tasa-arvosta. Paljon on onnistunut näiden sadan vuoden aikana, mutta meillä on vielä pitkä matka jäljellä. Ja me näemme kehityksen tänä päivänä maailmassa, miten politiikka kehittyy. Ja se näyttää hyvin pelottavalta, koska kuten sinä sanoit, me taannumme, me menemme taaksepäin, eikä ainoastaan konfliktialueilla ja sota-alueilla, vaan jopa täällä EU-ssa kehittyvissä maissa, kuten esimerkiksi Puolassa, Venäjällä, Joten meillä naisilla meillä on vielä paljon jäljellä taisteltavaa. Yleisesti ottaen minä en pidä tästä kansainvälisestä naistenpäivästä. Toki minä äh, kunnioitan kaikkea tätä työtä, mutta minusta äh, tämä on äh, tavallaan pilaa minua naisena minua kohtaan naisena, kun tullaan sanomaan, että onnea sitä, että olet naiset. Se saa minut todellakin tuntemaan todella turhautuneeksi siitä, kuinka äh, epätasa-arvoinen minä vielä olen. Ja esimerkiksi se, miten me teemme sopimuksia tiettyjen maiden kanssa. Esimerkiksi Afganistanin kanssa lähetämme takaisin jopa lapsia Afganistaniin. Ja me tiedämme, että tyttöjä lähetetään takaisin Afganistaniin, jossa heidät kivitetään. Me tiedämme, että nuoret pojat, jotka lähetetään takaisin Afganistaniin, joutuvat tanssiviksi pojiksi pedofiileille armeijassa ja valtapiireissä sen politiikan parissa, mistä me päätämme tänään. Me olemme kaukana tasa-arvosta. Ruotsissa monet naiset eilen lakkoilivat. He jättivät työpaikkansa paljon aikaisemmin kuin mitä työaika olisi sallinut. Meidän on koottava voimamme ja pidettävä yhtä. Ja ne ongelmat, joita teillä on sota-alueilla, ne ovat myös minun ongelmiani, koska ne vaikuttavat myös minun arkeeni. Ajattelen näin, että on aika, että me nousemme oikeuksimme puolesta. Ja yksi eh, liittyy nimenomaan eh, eh, väkivaltaan, esimerkiksi perheväkivaltaan. Joten naiset, kollegat, lähtekää taisteluun, lopettakaa naisten kerhot koska se on nimenomaan tämä patriarkaalinen järjestely, että meillä on tällaisia kivoja naisten kerhoja ja naisten valiokuntia naisia siellä, naisia täällä. Me olemme ihmisiä ja se on se, mikä on tärkeintä. Grazie. Kiitoksia. Minuutti teille. Kun teille esitettiin kysymys, niin voitte tietenkin vastata. Ja sitten muutama minuutti kutsuvieraille. Very quickly on... Uh... Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Tietenkin voin puhua Euroopan unionin puolesta enkä YK puolesta, niin kuin ymmärrätte, mutta teemme joka tapauksessa hyvin läheistä yhteistyötä heidän kanssaan. 13.25 päätöslauselma antaa puitteet täytäntöpanolla, jolla velvoitetaan kaikki YK jäsenvaltiot luomaan kansallisen toimintasuunnitelman, jossa on sitoumuksia, jotka ovat konkreettisia, mitattavissa olevia ja joista kun hallitukset ovat vastuussa. Olemme pahasti jäljessä näiden sitoumuksien toteuttamisesta vuoden 2000 jälkeen. 183 maata, vain 63 maata ovat kymmenessä vuodessa saaneet aika toimintasuunnitelman kymmenen omia jäsenvaltioita me vielä ovat ilman tällaista, puhe, tällaista toimintasuunnitelmaa. Käymme nyt maailmanlaajuista kampanjaa niin, että jokainen maa järjestäisi tämmöisen oman toimintasuunnitelman. Tämä on aika järkevä toimintasuunnitelman hallituksille. Ne voivat näin konkreettisesti osoittaa tuloksiaan ja, ja, ja tehdä selväksi, mitä konkreettisesti on, tarkoittaa naisten rooli rauhassa ja turvallisuudessa. Kiitoksia. Rova Bashar, olkaa hyvä. على النساء بالموسى. Te esititte minulle kysymyksen Mossulin vapauttamisesta. Mossulin taistelut alkoivat kolme vuotta sitten, anteeksi kolme kuukautta sitten, korjaa puhuja, 3500 naista ja lasta pidätettyinä. Ainoastaan tuhat heistä on päässyt vapaaksi jo yli kahden ja puolen vuoden aikana – olemme voineet todeta, että yhtäkään tyttöä tai lasta ei ole vapautettu. Nyt he itse itseään vapauttavat tuolla nämä. Daesh on ö, tavallaan lyöty, mutta he eivät tiedä, ketkä ovat viime kädessä voittajia, mutta jesidinaisia ja lapsia pidetään yhä vangittuina. Yhteiskunta siellä on hyvin köyhä. Yhteiskunta ei pysty maksamaan takaisin ottoa naisille ja lapsille. Ja Daesh nimenomaan ö, myyvät naisia ja lapsia halvalla hinnalla, mutta jesidiyhteisökään ei pysty heitä ostamaan, vaikka kuinka halvalla. Kiitoksia sitten Rova Ibrahim. Uh, Jos äh, yrittäisin nyt äh, käsitellä tätä ongelmaa enemmän yksityiskohtaisesti, syy siihen, että Boko Haram on äh, vallalla, johtuu siitä, että Chad, Kamerun ja pohjoisossa Nigeriasta johtuu myös esimerkiksi ylikansoituksesta, yliväestöstä. Ja tämä väkivalta naisia kohtaan. Sen määrä on mahdotonta edes tilastoida, eikä ainoastaan lainsäädäntö tähän auttaisi. Mutta siihen, mitä sinä puhuit vaihtoehtoisista keinoista, ja yritän antaa teille esimerkin siitä, miten minä käytän omaa narratiiviani ja millä tavalla yritän olla luovempi ja olen vakuuttunut, että olette luovempia kuin minä, mutta se, miten me kuitenkin voisimme osoittaa solidaarisuutta. Yksi näistä projekteista, eh, joiden parissa minä työskentelen, on tällainen äitiprojekti, jossa pyritään eh, pitää nuoret erillään eh, ekstremismistä ääriliikkeistä. Ja me yritämme katsoa näiden äitien kanssa, miten me voimme yhdessä oppia toisiltamme. Eli äitit eh, ilman eh, rajoja eh, yrittävät todellakin pitää nuoret erossa näistä ääriliikkeistä. Sharia-lain mukaan eräs nainen tuomittiin kuolemaan Pohjois-Nigeriassa kivittämällä ja kaikki sharia-oikeudet eivät edes anna naisten puhua oikeudessa, joten tässä oikeudenkäynnissä minä en saanut edes puhua. Ja minä, jos te katsotte CNN-ohjelmaa tästä, tai, niin minä annan aina vastaukseni tai puheenvuoroni paperilla miehelle, koska minä en saa puhua siellä tuomioistuimessa. Eli silloin, miten minulla voi olla vaihtoehtoja lakimiehenä? Joten mitä minä tein? Minä tein äh, näitä lappusia, mutta minä luen lakia. Minä haluan hengittää lakia ja minä haluan elää tätä lakia niin, että näytän viranomaisille, mitä minä teen. Minä en tiedä, miten te toimitte ja mitenkä te kykenette saamaan auktoriteettia, mutta minusta tuli auktoriteetti tavallaan verhojen takana. Joten kun minä annan näitä lappusia näille miehille, ja sitten he haluavat tietää lisää ja sitten toinen mies sanoo, no käypä kysymässä häneltä. Eli minusta tuli tavallaan uusi kasvo sharia-laissa ihan senkin takia, että minä loppujen lopuksi sain puhua tuolla tuomioistuimessa, mutta minulla oli tavallaan uusi tie ja kykenin osoittamaan, että sain auktoriteetteja ja valvontaa tuolla verhojen takana. Mutta seitsemän vuoden ajan en saanut puhua. Ja sen vuoksi puhun tässä, millä tavalla meidän täytyy olla kärsivällisiä ja toimia silloin, kun emme voi toimia. Ratkaisut eivät tule välittömästi ja sen vuoksi haluaisinkin ehdottaa teille, että jatkakaa sitkeästi. Seitsemän vuoden jälkeen yksi tuomari kysyi minulta, no miksi et sitä hoida itse ö, juttuasi ja sain mahdollisuuden puhua. Ja sen seurauksena tiesin, että tässä oli nyt vaihtoehtoinen avaus minulle. Ja esimerkiksi tuolla tuomioistuimessa ei ollut enää argumentteja minua vastaan. Ja ää, aikaisemmin ei ollut välttämättä kunnollista lainsäädäntöä. Nyt sitä on ja nykyään minä esimerkiksi kirjoitan tuomareille ja sanon, että okei, okay, tämä sharia-laki ja te, sen myötä teidän tuomioistuimellanne ei ole toimivaltuuksia esimerkiksi antaa kuoleman rangaistuksia. Joten minä tavallaan siirsin tämän minun puolustettavani jutun suoraan tuomarin käsiin niin, että tuomarit tekevät näitä päätöksiä minun valvonnassani. Eli teillä kaikilla on vaihtoehtoja, mutta teidän täytyy itse löytää se, pakottaa se esiin. Ja olen ihan vakuuttunut, että te teette näin, mutta katsokaa aina pidemmälle kuin mitä te näette. Uskokaa teidän omaan intuitionne ja uskokaa siihen, että teissä on se voima löytää tämä vaihtoehtoinen ratkaisu. Ja sen lisäksi hakekaa itsellenne liittolainen, älkää toimiko yksin. Jokaisessa on voimaa, mutta vielä enemmän voimaa on liittolaisten kanssa. Kiitos. Grazie. Grazie davvero, mi sembra il messaggio Kiitoksia todella. Kiitoksia paljon tästä. Tämä oli hyvin selkeä viesti. Nyt haluaisin kiittää molempia kutsuvieraitamme. Meillä oli ajallisesti hyvin suppea, mutta varsin intensiivinen ja laadukas keskustelu. Nyt annan puheenjohtajuuden naisten asioiden valiokunnan johtajalle. Olkaa hyvä.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 Well, I, I think we will start, since we still have a lot of the agenda to go, so... Niin, parempi, että aloitamme, kun meillä on vielä aika pitkä esityslista. Sitting down. Please would you sit down so that we can actually start this next session. No niin, pyytäisin teitä istumaan alas, niin voimme aloittaa tämän seuraavan, seuraavan osan kokoustamme. Meidän on nyt todella todella aloitettava. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia niitä, jotka käyttivät puheenvuoron. Haluaisin kiittää näistä hyvin inspiroivista puheista, jotka juuri kuulimme. Nyt haluaisin pyytää teitä keskustelemaan eilisistä työryhmistä. Esittelijät ovat jo täällä ja he kertovat eilisistä töistä niin, että voimme jakaa tulokset teidän kanssanne sitten käydä keskustelua. Mutta aivan ensin haluaisin kertoa säännöistä tätä keskustelua varten. Meidän pitää olla aika tiukkoja, koska monet haluavat käyttää puheenvuoron. Kaikki, jotka haluavat käyttää puheenvuoroa esitysten jälkeen, pyytäisin teitä antamaan salipalvelijoille tuon paperin, jossa mainitaan teidän nimenne ja parlamentti, josta tulette, niin että tiedämme kuinka monta halukasta on ja voimme sitten jakaa puheenvuoroja. Joten jos ette ole vielä käyttäneet puheenvuoroa, niin pyytäisin, tai jos ette ole vielä toimittaneet tätä paperia, niin pyydän teitä tekemään sen mahdollisimman pian. Teillä on vielä puoli tuntia aikaa ja sen jälkeen luultavasti joudumme sulkemaan puhujalistan, koska meillä on nyt jo paljon halukkaita puhujia valmiina. Aivan ensiksi haluaisin antaa puheenvuoron Tilantaren kaarina Euroopan, Euroopan tasa arvojärjestöstä hän johti tätä ensimmäistä työryhmää, joka koski naisten asemaa STEM-aineissa, tieteessä, teknologiassa, matemaattisissa aineissa. Tässä todella nyt haluaisin antaa Rova Reinkarnelle puheenvuoron, niin hän voi kertoa, mitä tässä STEM-työryhmässä tapahtui. Good morning. I want to use the opportunity to thank one. Huomenta haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää jälleen kerran Euroopan parlamenttia ja naisten oikeuksia ja tasa-arvovaliokuntaa siitä, että he järjestivät tämän tilaisuuden, mutta myös tästä mahdollisuudesta tavata teidät kaikki Meillä oli erittäin mielenkiintoinen työryhmä Naiset STEMissä, STEM, joka viittaa matematiikkaan, tieteisiin ja niin edelleen. Ja tämä on erittäin tärkeää ajatellen taloutta ja talouden kasvua. STEM on yksi kaikkein nopeiten kasvavista sektoreista Euroopan unionissa ja STEM-ammattilaisten äh, äh, kysyntä äh, kasvaa koko ajan. On odotettu, että se kasvaa 8 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Kun yleinen kasvuarvio muille ammateille on vain 3 prosenttia. Työllisyysennuste STEM-sektoreille osoittaa hyvin samankaltaista trendiä. Mielenkiintoista on, että 3,4 miljoonaa työpaikkaa on tulossa STEM-sektorille lähitulevaisuudessa. Miljoona uutta työpaikkaa avataan ja 2,4 miljoonaa ihmistä tarvitaan korvaamaan eläkkeelle lähtevät STEM-ammattilaiset. Yksi näistä tämän sektorin piirteistä on se, että se on ehkäpä se kaikkein nopeiten ikääntyvä sektori Euroopan unionissa myös. Joten yhteenvetona nämä kolme suuntausta. Ensinnäkin on suuri kysyntä ammattilaisia, toisekseen niiden opiskelijoiden suhteellinen määrä, jotka valitsevat STEM-aloja, ei ole kasvanut, kun katsotaan tilastoja. Mitään muutosta ei ole tapahtunut. Ja kolmanneksi, naiset ovat erittäin aliedustettuja STEM-aloilla ja E, varsinkin näissä ammateissa, esimerkiksi insinööri ja IT. Kaikista valmistuneista unionissa vain 13 prosenttia on naisia STEM-aloilla, kun taas sitten 38 prosenttia muualla. Ja jos katsotaan näiden valmistuneiden määrää, niin STEM-aloilla naisia on 25 prosenttia. Eli me näemme selkeästi, että tässä on suuri sukupuolierouma. Työllisyyssektorilla tilanne on hyvin samankaltainen. Mutta vaikkakin STEM tarjoaa paljon parempia mahdollisuuksia naisille työllistyä, Nimittäin se on 76 prosenttia, STEM-aloilla 64 prosenttia muussa työllisyydessä yleisesti ottaen, eli STEM-aloilla 12 prosenttia korkeampi. Siitä huolimatta naisten osuus STEM-aloilla on matala. Yksi erittäin mielenkiintoinen asia, joka tuli esiin myös eilen, oli että meidän täytyy huomioida myös yksityisen sektorin ja julkisen sektorin ero. Meillä on paljon enemmän naisia, jotka työskentelevät julkisilla sektoreilla, STEM-sektoreilla kuin yksityisillä, joka johtaa jälleen näihin seuraamuksiin matalampi palkka, huonommat urakehitysmahdollisuudet ja niin edelleen. Me tarkastelimme myös näitä syitä, mitkä estävät naisia lähtemästä STEM-aloille. Ja tämä oli hyvin hankala, monimutkainen asia, koska tässä on kysymys hyvin monista sosiaalista, kulttuurista, taloudellista, koulutuksellisista tekijöistä. Joten kun me haluamme muuttaa tilannetta, meidän täytyy nähdä nämä kynnykset paremmin. Mitä me tarkastelimme, katselimme esimerkiksi stereotyyppejä, kulttuurisia, sosiaalisia käytänteitä, jotka yleensä vahvistavat näitä stereotypioita siitä, että mitä mies tekee, mitä hän saavuttaa ja mikä on naiselle soveliasta ja niin edelleen. Perheet, koulu, ystävät, kaikki tämä vaikutti luonnollisesti hyvin paljon. Meiltä puuttuu roolimalleja STEM-aloilta – jotka voisivat edistää ja parantaa STEM-alan mainetta naisten joukossa. Ja naiset ovat aika vähän kiinnostuneita STEM-aloista, mutta tämä saattaa liittyä siihen, että nämä aineet ja aiheet eivät ole naiselle välttämättä kiinnostavia. Ja sen vuoksi pitäisi ajatella uusiksi ja ehkäpä siirtyä STEMistä hieman eteenpäin, ottaa mukaan hieman filosofiaa, historiaa, kulttuuria ja tällaista. Me tiedämme, että STEM-ammattilaisilta vaaditaan myös muita taitoja, vierata kieliä, johtoa, kykyä, hallintoa ja niin edelleen. Eli ehkä olisi tärkeää puuttua tähän näiden oppiaineiden sisältöön tällä alalla ja miettiä sitä uusiksi. STEM-kulttuuri on hyvin äh, miesvaltainen, äh, hyvin vähän osa-aikoja, eikä se ole edes toivottavaa todennäköisesti. Äh, jos et esimerkiksi miehet eivät työskentele vähempää, vaan nimenomaan pitempiä tunteja. Naisia, naiset ovat kohdanneet Ähm, häirintää ja tämä ei ole mitenkään tällainen perheystävällinen sektori. Ja monta kertaa äh, rekrytointi on äh, sukupuolisidonnaista, samoin ylennykset. Äh, tämä on tällaista, siellä on tällaista velijärjestelmää, jonka naisina, naisten on vaikea päästä. Heitä jätetään esimerkiksi tiettyjen informaatioiden ulkopuolelle ja niin edelleen. Ja jotkut kutsuvat tätä tällaiseksi insinöörikulttuuriksi, no voisi sanoa STEM-kulttuuri. Ja se on usein hyvin miesvaltaista. Sitten me katsoimme, mitkä ovat luonteenomaisia tavallaan näille työn, luonteenomaisia piirteitä näille työntekijöille. Miehet ja naiset kulkevat läpi nämä hyvin eri aikoihin. Tällaisissa valkokaulussa ammateissa miesten osuus vanhemmiten lisääntyy. Miehet ensinnäkin aloittavat nämä ammattinsa nopeammin ja heidän määränsä kasvaa, kun taas naisten läsnäolo vähenee. Ja sukupuolikuilu aukenee kaikkein laajimmilleen vanhemmissa ikäryhmissä, kaikkein parhaiten maksavissa ammateissa. Miksi naisten ole, tai läsnäolo vähenee? No se johtuu lastenhoidosta, hoivatyöstä, perheasioista. Eli usein mies samanaikaisesti kykenee vahvistamaan ja lisäämään läsnäoloaan työssä. Eli perheolosuhteet vaikuttavat. Meillä on tietoa, joka osoittaa, että naiset, joilla on alle 15-vuotiaita lapsia, ovat vielä enemmän aliedustettuja miesvaltaisilla aloilla. Ja miesten osuus on todellakin taas sitten yliedustettuna, varsinkin tuolla johtotasolla. Eli tässä on tiettyä painetta miesten suuntaan nimenomaan toimia perheen elättäjänä, jos perheessä on lapsia, ja kun taas sitten naiset siirtyvät enemmän tällaisille nais, naisellisille sektoreille, jossa on pehmeämmät arvot ja jossa voi tehdä osa-aikatyötä ja niin edelleen. Eilen eh, Euroopan tasa-arvovirasto eh, julkaisi erittäin mielenkiintoisen raportin, jossa katsottiin näitä eh, etuja siitä, miten voidaan hyötyä siitä, että esimerkiksi sukupuolikuilua kavennetaan. Ja esimerkiksi STEMin alalla tämä voisi johtaa siihen, että työpaikkoja olisi jopa 1,2 miljoonaa eh, enemmän ja, ja, ja tulot nousisivat valtavasti. Joten todellakin eh, kannustaisin katsomaan tätä raporttia ja sen yksityiskohtia, koska se on eh, Ähm, sopeutettu EUn kontekstiin ja se perustuu erittäin vankkaan tietoon ja metodologiaan. No meidän johtopäätöksemme. Tämä kaiken kaikkinen muutoksen taso äh, tässä äh, ammatti äh, segregaatiossa on muuttunut hyvin vähän ajan aikaan, huolimatta niin monista EUn poliittisista toimenpiteistä, joilla on pyritty puuttumaan tähän sukupuolijakaumaan työmarkkinoilla. Meillä on muutamia ehdotuksia, mainitsen näistä ehkä vain kolme, niitä on paljon enemmän. Ensimmäinen olisi se, että on keskityttävä opintojen sisältöön ja itse opetukseen ja ehkäpä ö, uraa, ö, tämä tällainen opinto-ohjauksen parantamiseen. Ja että siinäkin otettaisiin enemmän esiin nämä sukupuolinäkymät. Sen lisäksi pitäisi olla lisää kumppanuuksia teollisuuden ja koulujen välillä, ja sillä tavalla voitaisiin lisätä kiinnostusta STEM-aloihin. Ja kolmanneksi olisi erittäin tärkeää myös tavallaan lisätä tätä tieteen alojen eh, osaamista, ymmärtämistä, koko pääomaa. Ja tämä vaatisi eh, aika monimutkaisia toimia, mutta siinä pitäisi saada mukaan hyvin monet eh, eri osapuolet. Mutta nämä olivat nyt niitä ajatuksia, mitä meillä oli. Ja mielelläni vastaan kysymyksiinne ja kommentteihin Kiitos. Next, um, I'm going to give the floor. Seuraavaksi annan puheenvuoron äh, Rova Gornana Komicille. Hän on äh, Serbian kansalliskokouksen varapuhemies ja hän johti toista työryhmää, jonka aiheena oli globaali näkymät, väkivallasta vapautuminen ja voimaanottaminen. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Um, have you ever watched... Kiitoksia. Jos ikinä seurasit Star Trek sarjoja, siellä tämä kapteeni Jean-Luc Cab siellä seikkaili. I want to start with it because... Tästä haluaisin aloittaa, koska hän oli hyvin vahvasti taistelemassa myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Ja hän tuli kuuluisaksi, kun hän vapautti erilaisia maailman kautta maailmankaikkeuden. Tätä, e, tätä usein käytän myös kotona. Esimerkkinä mekin olemme sitoutuneita yhteisiin ponnisteluihin niin, että saataisiin syntymään uusi maailma, että voitaisiin ruokkia uuden tyyppistä narratiivia yhteiskunnissa, jotka vielä meidän jälkeemme tulevat syntymään mahdollisesti. Meidän eilisten keskusteluiden pohjalta päädymme siihen, miten pitäisi sitoutua eri asioihin niin, että voitaisiin saada luotua kunnollista päivästä elämää naisille ja miehille yhdessä yhteiskunnassa ja kaikkialla maailmassa. Annoimme yleisenä suosituksena sen, että tuomitsemme vahvasti kaiken tyyppisen syrjinnän ja väkivallan ja naisia ja tyttöjä kohtaan ja, ja tuomitsemme heidän syrjimisensä, koska mitä, mikäli yhteiskunnat ovat väkivaltaisia, siellä vaietaan yhä enemmän näistä väkivallan teoista, jotka kohdistuvat naisiin ja tyttöihin. Näistä ei puhuta ollenkaan. Meidän olisi siis lopetettava vaikeneminen, mikäli väkivaltaa esiintyy. Ainoastaan siksi ei pidä vajata, että ollaan naisia. Samanaikaisesti yhteiskuntien väkivaltaisuuden taso laskisi. Olen fyysikko oikeastaan ja vain vahingossa poliitikko johtuen oman maani konflikteista, mutta opettajani jo kertoi minulle, kuinka erottaa hyvä pahasta. Ja hän käytti tässä tarinaa esimerkkinä kerran erään heimon päällikkö, sama se missä se heimo asui, millä maan osalla tällä he, he, heimopäälliköltä kysyttiin, mikä on hyvä, mikä on paha. Hän sanoi, että paha on se, kun kun naapuriheimo tulee ja tappaa meidät ja polttaa ta- talomme ja ottaa naisemme ja karjamme, tämä on paha. Sitten häneltä kysyttiin, no mikä sitten on hyvää? Ja hän sanoi, kun, minä, kun me teemme tämän saman heille. Näin hän ei pitäisi olla, tällainen näkökohta ei pitäisi olla voimassa meidän yhteiskunnissamme. Siksi päätimme, että emme me voi jakaa mitään stereotypioita ihmisten keskuudessa ihmiset ajattelevat, mitä ajattelevat, että siinä se lainsäätäjinä me voimme tuomita käyttäytymistä, joka pohjautuu ennakkoluuloille ja stereotypioille. Tästä on kysymys kansainvälisissä asiakirjoissa ja laissa, joilla tehdään rikokseksi niin kotiväkivalta. Me, meidän on seurattava myös sitä, kuinka täytäntöpano hoidetaan hallitustemme taholta. Kaunen sitten Jean Picallissi sanonut, että valovuosien jälkeen vasta voimme päästä eroon kaikista niistä ennakkoluuloista, joita meillä on toinen toisistamme. Mutta puolessa vuodessa vuodessa ehkä voidaan täytäntöpanna laki, jonka kautta sanotaan, että, että on kiellettyä lyödä naista. Hän ei ole mikään tavara, hän on ihminen, eikä naista voida myydä, eikä naista voida ostaa eikä naista voida raiskata. Koska hänellä on oma tahto, hän on ihminen. Ihan sama, onko hän sinun kanssasi naimisissa vai ei. Ja tämä on asia, johon me voimme lainsäätäjinä puuttua. Mitä sitten voimme tehdä parlamentaaristen toimien kautta? Naisina meidän pitäisi olla muutoksen toimijoita, eikä tämä ole mitenkään helppoa. Jos se olisi helppoa, niin miehet hoitaisivat tämän meidän tehtävämme on aika, meidän tehtävämme on aika, aika rankka. Meidän on nimittäin toimittava niin, että muutamme muita niin, että saamme muutettua yhteiskuntamme ja itsemme. Nämä muut ovat enemmistössä, he ovat enemmäkseen miehiä ja se kyllä onnistuu. Kyllä heitä voidaan muuttaa, koska ei voi olla mitään sellaista lainsäädäntöä, jota me suosittelemme hyväksymiseksi ilman, että miehetkin äänestävät sen puolesta. Ja he ovat enemmistössä kaikkialla hitaasti, mutta varmasti voimme muuttaa heidät ja sitten yhdessä voimme muuttaa yhteiskuntamme, ympäristömme, missä naiset ja miehet elävät yhdessä. Tie on pitkä edessämme, mutta jos ensimmäistä askelta ei oteta, niin emmehän me koskaan pääse tien päähän. Kun teen työtä toisten naisten kanssa kotimaassa, niin kysyn he, heiltä saman, jonka voisin kysyä teiltäkin. Katsokaapa kenkiänne. Naiset ja kengät, tässä on joku juttu. Minkä puolesta seisot noissa kaunissa kengissäsi? Tai min, ja, nais, ja naiset sanovat, että he seisovat täällä jollakin matolla tai parketilla, mutta itse asiassa te seisotte niiden naisten olkapäille, jotka taistelivat teidän puolestanne aikaisemmin. Meidän olisi sitouduttava väkivallan vastaisen taisteluun ja meidän on valmistettava omat hartiamme kestämään, kestämään niiden paineet, jotka tulevat meidän jälkeemme. Tämä on hyvin feminiinistä, sanoisin. Mutta teemme muutakin. Parlamentaarinen toiminta on jakamista ja verkottumista – Hyvin harvoin miehet ovat mukana tällaisessa. Se tarkoittaa, että olisi parlamentin jäsenenä löydettävä henkilö vihaamastasi puolueesta. Me puolue toimijoina tietenkin vihaamme toisia puolueita, heidän edustajien, he vihaavat meitä, näinhän se vaan menee, mutta teidän on löydettävä toisesta puolueesta naisia, joiden kanssa voitte sopia joistakin asioista. Ja yksi niistä olisi se, voisimmeko taistella yhdessä, kaikki naiset, kaikkien puolueiden välillä, kaikissa parlamentissa, voisimmeko yhdessä torjua väkivaltaa, voisimmeko taistella naisten terveyden puolesta niin, että kaikilla olisi pääsy terveydenhuoltoon. Me parlamentin jäsenenä voisimme verkottua ja ylpeänä istua täällä ja edustaa ehkä eri puolueita, hallituksia ja oppositiota, mutta meillä ei ole mitään ongelmaa käsitellä sen tyyppisiä asioita, jotka eivät ole mitenkään puoluepoliittisia, koska on aivan samaa, onko onko, onko, naisen, onko naista lyönyt opposition jäsen vai hallituksen jäsen. Ja tämä vahvistaa parlamentaarisen toim, parlamentaarista toimintaa. Tähän liittyy myös taloudellinen voimaannuttaminen. Jos olet köyhä, jos sinulla ei ole yhtään rahaa, jos sinulla ei ole työpaikkaa, jos et voi, voi hankkia ruokaa, etkä kattoa pääsi päälle, niin olet aika helppo kohde. Siksi sanoimme päätelmissämme, että tarvitsemme erityistä taloudellista voimaannuttamista kansallisessa me naisia varten. Meidän on taisteltava sen puolesta. Taistelu olisi helpompaa, jos me muodostamme parlamentaarisia verkostoja eri tavoilla, mutta voimme kyllä tästä selvitä. Tämä on aivan luonnollista meille tehdä työtä yhteisen tavoitteen puolesta. Sivuvaikutuksena kaikesta tästä voimme osoittaa ihmisille, kenen puolesta teemme työtä, e, mitä teemme, mutta osoitamme myös puolueiden miehille, että tämä onnistuu. On mahdollista käydä vuoropuhelua. Tästä olen kiitollinen Euroopan unionille. Istun täällä Kosovon parlamentaarisen valtuuskunnan jäsenen kanssa. Se johtuu siitä, että meillä on tällainen ajatus Euroopan unionista, idea Euroopan unionista ja myös siitä, että, että kymmenen vuotta sitten rohkeat naiset sanoivat, että tehdään rauha niin me olemme rauhanrakentajia. Kaikissa konflikt, kaikilla konfliktialueilla maailmassa naiset voivat olla rauhanrakentajia. Me olemme siitä kävelevä, elävä todiste. Tästä syystä meidän on tuettava osallistavaa koulutusta. Meillä on oltava parametreja koulutusta varten, jotka voimme jakaa lapsiemme kanssa aivan alusta asti. Meidän on tuettava heitä ja osoitettava heille, että on olemassa tapa luoda parempi maailma. On olemassa tapa sitoutua. Omilla käsillänne voitte muokata oman tulevaisuuden. Näin tiedätte, mikä tulevaisuus on. Tämä on naisten verkottumisen idea ja minun nähdäkseni siinä on kysymys myös henkilökohtaisesta kapasiteetista. Tämä ei ollut kylläkään näissä päätelmissä, mutta tärkeää on se, että olemme täällä yhdessä Brysselissä ja se osoittaa, kuinka hieno tämä eurooppalainen idea on. Te, joilla tämä on, joku voisi sanoa, että te, jotka tämän eurooppalaisen idean kaappasitte ja kouraisitte itsellenne, niin arvosta, arvostakaa sitä. Se on puhdasta kauneutta ihmiset ympäri Eurooppaa ovat kokoontuneet yhteen huoneeseen, kokoontuivat tuolla 50-luvulla yhteen huoneeseen ja, ja tekevät sopimuksen oma, yh, omasta yhteisestä tulevaisuudestaan. Tällaista ei ole tällä planeetalla koskaan aikaisemmin tapahtunut. Haluaisin, että naiset toimisivat samoin. Kokoonnutaan johonkin saliin ja tehdään sopimus koskien erilaista yhteiskuntaa, erilaisia sääntöjä tulevaisuutta varten – ja sitten kerta kaikkiaan sanotaan ei tälle yhteiskunnan väkivallan banaalisuudelle. Ei voida hyväksyä, että kuka tahansa voi lyödä minua, koska olen nainen. Ei anneta tämän tapahtua, vaan tehdään yhteistyötä. Minä kyllä nautin joka minuuttia, kun kuuntelen teitä ja teen teidän kanssanne työtä. Toivon, että lähdemme täältä Brysselistä muutoksen toimijoina. Kiitoksia. Well, thank you. Um, and I would just like to say... Kiitoksia. Brittiedustajana haluaisin vain todeta, että olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä sanotte Euroopan unionin ihan teistä. E, minun mielestäni EU on ollut aivan huikaiseva kokemus, joka ei enää ole mikään, mikään eksperimentti ollenkaan. On tärkeää, että muista, että tämän tyyppisiä tilaisuuksia ei olisi ilman Euroopan unionin Toivon, että jatkamme, jatkatte tätä työtä, vaikka oma maani ei mahdollisesti enää jatkossa olekaan enää mukana. Haluaisin pyytää muita esittelijöitä tulemaan tänne paikalle. Simona Petrik, Paula Bieler ja, ja Evalina Jansson. Voisitteko kaikki tulla tänne puhujakurokkeelle? niin voitte esitellä nämä kolme muuta työryhmää. Can we move on to uh, Simona Petrik, who is... Nyt siirrymme seuraavaan esiintyjään Simona Petri, joka on Slovakian parlamentin edustaja. Hän on kolmannen työryhmän edustaja. tasa arvo politiikkaa tehtäessä, kun puhutaan inklusiivisesta kasvusta. Kymmenen minuuttia, ole hyvä. Uh, Kiitos paljon, hyvät kollegat. Minulla on suuri ilo esittää teille tuo kolmannen työryhmän loppuyhteenvedon, jossa puhutaan naisten äh, sisällyttämisestä enemmän talouselämän keskiöön. Haluan ensin puhua teille. Täällä meillä oli Tatjana Teplova, joka on OECDn talousasioiden erikoisasiantuntija. Hän piti meille hyvin mielenkiintoisen yksityiskohtaisen esityksen aiheesta keskustelun pohjaksi. Me kuulimme ihan samat huolenaiheet keskustelun aikana. Kun puhutaan taloudesta, siinä palautettiin sitä tosiasiaa, että talousvastuusta päättäjiä pitää vakuuttaa, että tasa-arvoon kannattaa investoida jos puhutaan tasa-arvossa, tasa-arvossa ilmenevistä eroista, ne ovat mahdollisuuksia, joita ei ole käytetty. Naisten syrjäyttäminen on myös taloudellinen, naisten syrjäytyminen on taloudellinen kustannus. Meidän pitää saada tasa-arvoa myös budjettipolitiikkaan. Naisten pitää toteuttaa omaa potentiaaliaan kaikilla elämän alueilla, sektoreilla. Naisten osallistuminen, naisten ähm, pautuminen on keskeistä. Jos me haluamme vahvistaa naisten oikeuksia, että voivat itse hallita omaa elämäänsä ja osallistua täysimittaisesti yhteiskunnan elämään yhteiskunnalliseen elämään, kuten tämä on tullut esille jo muissa teema, teemoissa tämän aamupäivän aikana. Kun puhutaan naisten valinnoista vastuullisiin tehtäviin, ongelma on nimenomaan sosiaalinen infrastruktuuri ja rahoitus. Tämä täytyy ottaa kaikissa politiikoissa huomioon. Rahoituksellisia resursseja pitää myös jakaa tasavertaisesti kaikille sektoreille on kyse myös siitä, että tekisimme täsmällisen analyysin eri politiikoista, joita on toteutettu, jotta niitä voitaisiin parantaa. Hyviä käytänteitä, tietojen vaihtoa pitää harjoittaa, jotta voimme kaikki edetä yhdessä, kun opimme toinen toisiltamme viestityksen välillä. Palkaton työ. Mehän olemme yhtä mieltä siitä, että se on yksi suurimmista haasteistamme jos puhumme kasvatuksesta, koulutuksesta, eh, varhaiskasvatuksesta, niitä pitää parantaa, jotta tätä ongelmaa voidaan parantaa. Meillä on nykyaikaisia välineitä, joita voidaan käyttää, jotta voimme taata sosiaaliturvan ja eh, kelvollisen tulotason koko työelämän ajan. Me tarvitsemme enemmän tiedottamiskampanjoita, enemmän vähemmän stereotypioita ja lehdistön rooli on varsin tärkeä. Mitä tulee sitten, tulee sukupuolisen syrjintään. Siinäkin pitää puhua koulutuksesta, valistuksesta, nimenomaan naisten ja tyttöjen osallistumisesta tiedeyhteisön elämään. On puhuttu myös eri keinoista. Puhuimme myös eri keinoista, miten voimme toteuttaa, minkä keinoista, joiden avulla voimme toteuttaa tasa-arvon Vapaaehtoistyö on yksi asia, mutta meillä on myös sitovia tavoitteita, jotka tuottavat hyviä tuloksia. Loppuyhteenvetona haluaisin lainata tunnisialaista eh, ystävää, joka sanoi, että hän sanoi, että lainsäädäntö on hyvä. Jos, jos lainsäädäntö on lähdetty toteuttamaan, niin täytännössä on vielä kuitenkin paljon tehtävää, että voimme taata tasa-arvon Euroopan sisällä ulkopuolella. Kiitos. I'd now like to... Kiitos. Ja nyt sitten pyytäisin seuraavaa esittelijää, Paula Biller, joka on Ruotsin parlamentin edustaja ja neljännen työryhmän puheenjohtaja. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Sorry. <laughs> Thank you. Hopefully. Kiitos. En toivon mukaan käytä koko kymmentä minuuttia, niin paljon täällä on jo sanottu. Aihe oli hyvin tiukka, eli työ- ja perhe-elämän tasapaino ja esimerkiksi perhevapaat, hoitovapaat ja niin edelleen. Hyvin monet keskusteluista perustuivat sille tosiasialle, että naiset käyttävät tai tekevät suurimman osan maksamattomasta kotityöstä, joka vaikuttaa heidän eläkkeisiinsä ja myös heidän uriinsa. He tekevät enemmän osa-aikatyötä ja jäädä kotiin hoitamaan lapsia, se pysäyttää koko urakehityksen ja sitä kautta ei saada korkeampia palkkoja ja niin edelleen. Me tiedämme kaikki nämä tosiasiat. Ensimmäisessä osassa, kuten kaikissa seminaareissa, me kuuntelimme asiantuntijapaneelissa Eh, jotka kertovat faktoja, kuten esimerkiksi se, että miesten ja naisten koko elämän ansio tulee välillä on valtava kuilu. Jos katsotaan naisten ja miesten eh, tätä kuilua, niin naiset tienavat elämänsä aikana 40 prosenttia vähemmän. Eli siis naiset kantavat hyvin paljon eh, tästä hoivavastuusta, kun taas miehet, kuten juuri tässä kuulimme, työskentelevät jopa enemmän koska he sitten huolehtivat perheistään sitä kautta. Miehet tuovat enemmän tätä taloudellista tukea ja naiset sitten hoitavat enemmän näitä perheenjäseniä. Täällä mainittiin myös kaikki tämä työ, mitä EU:ssa on yritetty toteuttaa. Esimerkiksi tämä äitiyslomaehdotus vedettiin takaisin, koska unionissa oltiin niin eri mieltä siitä, miten tämä pitäisi toteuttaa. Sekä tässä työryhmässä että paneelissa kävi ilmi, että monet meistä olivat sitä mieltä, että täytyy olla vanhempainloma Eli siis loma, vanhempainloma niin isille kuin äide, äideille. Kävimme keskustelua siitä, kuinka pitkä tämä pitäisi olla ja millä tavalla tämä olisi paras järjestää. Onko sen pakko, onko se oltava pakollinen miehille, pitäisikö sen olla ei-vapaaehtoinen miehille vai voisiko tämä olla täysin vapaaehtoista ja valinnaista. Ja tästä oltiin hyvin montaa mieltä. Suurin osa ihmisistä oli kuitenkin sitä mieltä, että täytyisi olla jonkinlainen lakisäänteinen isyysloma, varsinkin siinä alkuvaiheessa, jotta miehet voisivat käyttää sen, että he voisivat sanoa työnantajille, että minun on pakko ottaa tämä isuuslova, koska muuten ne eivät, miehet eivät välttämättä tätä tee, vaikka haluaisivat. Sitten puhuimme siitä tosiasiasta, että mitä tulee tähän isyyslomaan, Tämä koskee sekä miehiä että naisia ja tämä on ongelma nimenomaan isille niin, että sosiaalisesti ei ole hyväksyttävää, että he ovat kotona perheen kanssa yhtä paljon kuin naiset. Ja puhuimme myös paljon näistä näkymättömistä esteistä, ei vain äh, laillisista siitä, että ei ole mahdollisuutta jäädä kotiin ja pyrkiä löytämään tämä perhe- ja työelämän tasapaino ja että täytyy voida pyytää tätä, anoa tätä lomaa ilman, että sinua tuomitaan sen takia. Nämä niin kutsutut näkymättömät katot, joita me emme näe, mutta jotka me tunnemme päivittäisessä elämässämme. Me puhuimme näistä eroavaisuuksista sekä horisontaalisesti työssä ja kotielämässä ja mahdollisuus ottaa tätä vanhempainlomaa ja kuten me kuulimme esimerkiksi STEM-aloista, jotka eivät ehkä ole niin perheystävällisiä kuin äh, muut alat. Ja myös vertikaaliset erot, jossa miehet äh, yleensä saavat korkeamman aseman ja enemmän vastuuta ja naiset jäävät sinne alempiin asemiin samalla sektorilla, koska silloin on helpompi ottaa esimerkiksi myöhemmin osa-aikatyötä ja niin edelleen. Ja tämä luonnollisesti vaikuttaa myös äh, palkkakuiluun, eläkkeisiin ja myös ihmisten suhtautumiseen toisiinsa. Niin, tässä taisi nyt olla meidän keskustelumme. Nämä olivat asioita, jotka kaikki tässä huoneessa ainakin varmasti tietävät, koska nämä ovat yhä joka kerta niitä samoja kysymyksiä, joihin me päivittäisin törmäämme. Well, thank you. And now we come to... Kiitoksia. Sitten pääsemme tähän viimeiseen Esittelen Evelyn Jansson. Hänkin edustaa Ruotsia. Hän on Ruotsin parlamentista ja hän johti viidettä suurinta työryhmää. Globaalit näkymät, naisten taloudellinen voimaanottaminen ja YK on kestävän kehityksen tavoitteet. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitoksia mahdollisuudesta toimia esittelijänä eilen. Keskityimme tasa-arvokysymyksiin, että vuosituhatta tai näissä kestävän kehityksen tavoitteeksi. meillä oli e, e, YK e, Euroopan tason toimiston edustajia ja muita Maailmanpankin edustajiakin ja muita merkittäviä kansallisia edustajia. SDG 5, eli kestävän kehityksen tavoite 5, koski tässä sukupuolta tasa-arvoa ja se koskee osallistavaa kestävää talouskasvua ja kunnollisia työpaikkoja kaikille. Within, uh, more countries. also... Haluaisin kiittää asiantuntijoita ja Maailmanpankin asiantuntijoita. Jotta sukupuolten välisen tasa-arvoon päästään, on tärkeää päästä eroon naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta syrjinnästä. Työryhmässä puhuttiin indikaattoreista ja laillisista puitteista niin niiden täytäntöpanosta ja valvonnasta koskien sukupuolen perustuvaa syrjintää ja muita indikaattoreita. Te naiset teette työtä äh, siis maailman pankkiryhmässä kehitellään näitä indikaattoreita – Business and the Law 2006. Naiset ja business-raportti kertoi eri esteistä 163 taloudessa koskien naisten tilannetta vain 18 valtioissa ei ollut mitään esteitä naisille. 19 prosenttia analysoivista valtioista käytti laillisia rajoitteita naisia kohteen. Alankomaat, Uusi, Seilanti, Espanja, Peru, Romania ja niin olivat mainittuja. Vaikutti siltä, että Pekotelle ja Estelle ei ollut linkkiä. Mitä enemmän esteitä oli, sitä vähemmän naiset olivat työmarkkinoilla olivat mukana uskotaan yhä enemmän, että yhteiskunnat hyötyisivät siitä, jos tasa-arvo edistyisi. Osallistujat keskustelivat naisien kohtaamista ongelmista eri maissa ja siitä, mihin toimiin hallitukset ovat ryhtyneet parantaakseen naisten asemaa työmarkkinoilla tai joihin he eivät ole ryhtyneet. Ukrainasta oli tällainen esimerkki koskien naisten syrjintää työmarkkinoille paljonkin huomiota kiinnitettiin naisten tekemään hoitotyöhön perheessä ja, ja perheen ja työn yhdistämisestä, niin kuin muistakin työryhmistä kuulimme. Laillisia puitteita on kyllä, mutta niitä ei täytäntöönpanna. Tämäkin on asia, joka tuotan niin esille. On tärkeää ajatella makrotalouden tasoa. Pohditaan sitä, kuinka tasa-arvo edistää taloudet, taloutta. Myös YK-järjestelmässä on valtiot ovat tehneet sopimuksia, jotka koskevat tätä alaa. Ja jäsenvaltiot olisi vietävä vastuuseen sääntöjen noudattamisesta. Olen odottamatta jättämisestä. Kehitystä ei voi olla ilman talo- tasa-arvoa ja taloudellista voimaannuttamista. Laki on muutettava todellisuudeksi. Nyt kuitenkin taistelemme sen puolesta, että pysyttäisiin edes nykytilanteessa eikä tulisi takapakkia, koska olemme nähneet, mitä tapahtuu. Nämä asiat mainittiin eilenkin keskustelussa. Tämä olisi nyt, nämä olisivat päätelmät työryhmästä viikolla. Thank you. I'd like to thank all the rapporteurs for the... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijöitä näistä hienoista kertomuksista ja haluaisin myös eh, käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää niitä toimielimiä ja järjestöjä, jotka ovat auttaneet järjestämään nämä työryhmät, erityisesti Euroopan tasa-arvoinstituutti, OECD ja YK naisjärjestöt. Olemme oikein tyytyväisiä siitä, että olemme voineet tehdä teidän kanssa yhteistyötä ja teemme yhteistyötä joidenkin teidän kanssa hyvin säännöllisestikin toisten kanssa. Tästä mä olin nyt ensimmäinen kerta ja haluaisin kiittää teitä kaikkia erittäin hyvästä yhteistyöstä. Olen varma, että tulevaisuudessa voimme jatkaa tätä yhteistyötä. Nyt haluaisin aloittaa keskustelun koskien yleisiä tai erityisiä puheenvuoroja. Aivan ensiksi otamme aina yhden kansallisen parlamentin jäsenen ja sitten Euroopan parlamentin jäsenen mahdollisesti, jos haluatte käyttää puheenvuoroja. Pyrimme pitämään kansallisen, kansallisuuksia edustavan tasapainon yllä ja, ja nyt yritän pitää puheenvuorot kahdessa minuutissa, koska todella hyvin monet henkilöt ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ensimmäinen henkilö and Paula Wheeler, Ruotsi. Oh, okay, okay, sorry, right. Turias... Anteeksi vain, siis Teres Galli, Marokko. You take the floor, please. Olkaa hyvä. She, perhaps it's my pronunciation. Ehkä annan tämän vain niin väärin. Turias Galli, Marokko. Uh, yes. Uh, could you just switch your microphone on? Laittakaa vielä mikrofoni päälle. Uh, bonjour. Hyvää päivää kaikille. Minä olen Marokon parlamentin edustaja. Tämä on ensimmäinen kerta minulle, kun käyn EU:ssa ja tässä näissä loistavissa puitteissa, kun puhumme naisten tasa-arvon puolesta käytävästä taistelusta. Minulla on mahdollisuus tavata eri vastuuhenkilöitä EU-sta. Olen voinut todeta, kuinka paljon meillä on samoja ongelmia, kun puhutaan tasa-arvosta meidän maissamme. Me olemme kuunnelleet kaikkia näitä järkyttäviä kertomuksia niistä järkyttävistä olosuhteista, joissa naiset joutuvat olemaan sotakäyvissä maissa, konfliktimaissa naisia pidetään. Leireissä naiset joutuvat uskonnollisen ja häirinnän ja ahdistelun kohteeksi ja väkivallan kohteeksi. Me olemme voineet kuitenkin korostaa, kuinka paljon 25 vuoden aikana on kuitenkin edistytty ja ne ovat tuntuvia Naisten poliittinen edustuksellisuus on ehkä vain kaksi parikymmentä vuotta sitten nyt kaksi prosenttia, nyt se on jo 20 prosenttia. Meillä on ollut perhelain uudistus, joka 15 vuoden ajan on jakanut vastuuta naisen ja miehen välillä tasa-arvoisemmin perhepolitiikassa, kun siihen asti piti totella aviomiestä taloudellisen taloudellisen avun nimissä. Meillä on myös 2011 edes uudistus, silloin puhuttiin, joka, jo, jo, <clears throat> uudistukset, jota kutsuttiin arabikevääksi ja sen myötä lähdettiin uudistamaan demokratiaa perustuslain myötä, jolloin symbolisesti artikla 19 aikaisemmin antoi etuoikeuksia kuningasvallalle. Tämä artikla 19 tänä päivänä on varattu yksinomaan mm, yhden tasa-arvolle ja pariteettipolitiikalle. Meillä on myös 18 muuta pykälää mm, perustuslaissa, jossa puhutaan eri sosiokulttuurisista, taloudellisista ja ympärillisistä kysymyksistä, jotka koskettavat naisia. Marokon yhteiskunta on moniarvoinen yhteiskunta, siellä on arabi, arabia berberejä, se on myös Afrikkaa, siellä on myös Andalusian ja läntisten valtion vaikutuksia, siellä on islam valtion uskontona, mutta se on suvaitsevainen keskitietä kulkeva uskonto, joka hyväksyy myös muut uskonnot. Totta kai meillä on kuningas, joka on kaikkien näiden arvojen takaa ja hän myös ylläpitää arvokkolaista identiteettiä ja myös sitoutumista demokratiaan eri allekirjoituksin eri kansainvälisissä sopimuksissa. Mutta, mutta, aina on mutta, todellisuus maaperällä on toisenlainen. Me haluamme muistuttaa, että tie on vielä pitkä, ennen kuin pääsemme haluamimme tavoitteisiin. Yli puolet Marokon väestöstä asuu maaseudulla, 60 prosenttia naisilla. naisista maaseudulla on lukutaidottomia. Osallistuminen aktiivielämään Marokossa ei ylitä 25 tai 8 prosenttia, ja se on taantumassakin. Mutta kun puhutaan näistä luvuista, maaseudulla elävät naiset ovat todella perusta koko perhe perheelämälle, mutta se on usein hyvin vaikeissa olosuhteissa toteutettavaa työtä. Niitä, näiden, tätä työtä ei ole useinkaan arvioitu tai laskettu, mutta täytyy ottaa huomioon toinen dramaattinen aspekti, koska huolimatta jostakin edistysaskeleista, joita ei voi kieltää, niin lapsikuolleisuus ja synnyttävien äitien kuolleisuus on suuri. Ja ihan viime viikolla yksi 19-vuotias nuori nainen oli, tuli terveyskeskukseen tilassa, hyvin dramaattisessa tilassa, ja hänelle, kun hänet leikattiin, niin hän silloin tuli paikalle... Ää, hän oli pyr- yrittänyt itse tehdä itselleen abortin. abortin. Aborttipolitiikka on kuitenkin edennyt, mutta asiat etenevät hyvin hitaasti eteenpäin, mutta me olemme vahvoja, jos me olemme yhtenäisiä, jos meillä on oikeudenmukainen visio siitä, mikä on naisen asema, mikä on kaikkien naisen koko asema koko yhteiskunnassa, niin me saavutamme tavoitteemme. Kiitän kaikkia tässä siitä ja kaikesta kaikesta yhteistyötä. Mutta viimeinen sana tutkimuksesta, joka on tehty ilossa kansallistyöjärjestössä naisten työstä. 87 prosenttia naisista Marokossa ovat hyväksyneet tehdä työtä sillä ehdolla, että puoliso suostuu siihen. Mutta vain 45 prosenttia miehistä hyväksyy puolisonsa eli vaimonsa työnteon kodin ulkopuolella. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin pyytää teitä pitämään kiinni puheajasta mahdollisuuksien mukaan. Seuraavana Anna-Maria Koratsa Bild, hän on Ruotsin eh, neppi. Gordana, who represented äh, Kiitos ja haluaisin kiittää myös äh, meidän työryhmäämme ja osallistujia. Minulla on olo, että tämä oli uskomaton keskustelu. Me emme vain puhuneet väkivallasta, vaan monet kollegoista jakoivat kokemuksiaan. Kauheita tarinoita, joita tapahtuu juuri nyt ja tunti sel- tunsi selkeästi tämän turhautumisen tähän äh, rankaisemattomuuteen. Ja me olemme Euroopan parlamentissa koonneet voimia poliittisten puolueiden rajojen yli, se, jotta saataisiin aikaan nollatoleranssi rankaisemattomuutta vastaan. Istanbulin yleiskokous, miksi se on niin tärkeä? Sen vuoksi, että se on ainoa sitova laillinen väline, joka meillä on. Ja sen vuoksi pyytäisinkin esittelijänä täällä parlamentissa lupa saada käyttää tavallaan hyväkseni tätä, että EU pyytää, että EU sitoutuisi myös tähän yleissopimukseen ja samoin kuin kaikki jäsenvaltiot. Ja pyytäisin apua kansallisten parlamenttien kollegoilta, koska tällä hetkellä meillä on ideologia, joka on tavallaan voittamassa perusarvoja – kuten esimerkiksi taistelua väkivaltaa vastaan. Ja tämä ähm, sukupuolen määritelmä tai idea, se voisi olla kristillisiä arvoja ja perhearvoja vastaan. Ja me kysyimme tästä Euroopan neuvostolta ja he olivat hyvin selkeitä siinä, miksi on niin tärkeää, mitä sukupuoli merkitsee. Se merkitsee sitä, että se on, sukupuolinen äh, väkivalta on, on miehen väkivaltaa naista kohtaan siksi, että olet nainen. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että tämä perustekijä on tässä mukana tässä keskustelussa, koska me näemme jäsenvaltioissa, että äh, jäsenvaltiot vetäytyvät tästä yleissopimuksesta. Me näemme lakeja, joilla dekriminalisoidaan perheväkivalta ja että mailla on varauksia. Joten me olemme pyytäneet, että Euroopan neuvosto äh, saisi jäsenvaltiot rakentaa puutteelliseen vuoropuheluun tästä. Meidän täytyy voida välttää tätä väkivaltaa, perheväkivaltaa, sukupuolen kohdistuvaa väkivaltaa samanaikaisesti kaikilla kunnioituksella kaikkien näkemyksiä kohtaan. Lopuksi vielä ihan nopeasti olin otettu tästä, mitä marokkolainen kollega sanoi näistä laittomista, turvattomista, vaarallisista aborteista. Ja se ongelma, mikä meillä nyt on äh, sen jälkeen, kun USAhan tuli tämä niin kutsuttu suusuppuun sääntö, meillä on tällainen poliittisten ryhmien julkinen tapahtuma. Ja olen tyytyväinen, kun voin sanoa, että me emme voi hylätä tuhansia naisia ja tyttöjä ympäri maailmaa, joiden äh, lisääntymisterveys on uhan alla. Tämä on globaali kysymys ja meidän täytyy kantaa vastuumme tässä. Kiitos. Thank you. Now, Paul. Kiitoksia sitten Paul Bieler äh, Ruotsin parlamentista. Thank you. Um, I would like to... Kiitoksia aivan aluksi. Haluaisin aloittaa siitä, mihin eilen pääsimme. Tohtori Nana Shiva puhui meille shaktista, naisen voimasta, naisellisesta voimasta. Tämä teki minun vaikutuksen. Olen erilainen feministi, mutta toivoisin, että tämä neljäs feminismin aalto kiinnittäisi huomiota feminiisyyteen ja maskuliinisyyteen eikä sukupuoleen ja näihin identiteetteihin ja mahdollisuuksiin, mitä meillä itse kullakin on. Olen itsestämme opiskelija, minulla on matematiikan koe ensi viikolla ja olen myös opiskelemassa opettajaksi. Se on hyvin naisvaltainen ala ainakin Ranskassa minulle, siis Ruotsissa. Minua ei nämä erot oikeastaan pelota, mikäli se on tulosta vapaasta tahdosta. Ei ja niin kauan kuin sitä ei tule meille ongelmia myöhemmin, kun ajatellaan eläkkeitä ja taloudellista vapautta ja niin edelleen. Uskon, että tasa-arvo edellyttää sitä, että näemme itsemme yksilöinä, emmekä sukupuolemme edustajina. Viime yön seremoniassa pidin paljon tästä ajatuksesta, että näyttäisimme sen, kuinka naiset, aivan kuten miehetkin, voivat olla merkittävässä asemassa tieteen aloilla, mutta minua häiritsi se, kun todettiin, että naisten pitäisi olla roolimalleja muisille, muille naisille. Tänäänkin olen kuullut vastaavaa, että meidän on yhdistyttävä naisina ja taistella miehiä vastaan. En ole kai koskaan kuullut, että miehen pitäisi olla roolimalli muisille, muille miehille, vaan hän on vain roolimalli. Minä haluaisin, että minut naisena nähtäisiin ihmisenä, eikä erityisesti naisena. Minun vahvuuteni ovat minun omiani, eivätkä sukupuoleen liittyviä, ja tämä on mielestäni tapa ja tie, jota meidän on edettävä. Puheenjohtaja Korkkoilla mainittiin myös, että minä olisin meidän olisi tehtävä sopimuksen muiden puolueiden jäsenten kanssa. Sora ja Postin kanssa emme ole monistakaan asiasta yhtä mieltä, mutta olen yhtä mieltä siitä, että en pidä siitä, että järjestäydymme naisten kerhoihin puhumaan näistä asioista. Olen vähän surullinen, niin kun katson tätä salia ja täällä on oikeastaan melkein pelkästään naisia. Kun puhumme tasa-arvosta, niin pidämme tätä asiaa ainoastaan naisten oikeuksia koskevana, mutta kyllähän tasa-arvo toimii molempiin suuntiin. Naisilla ja miehillä molemmilla on sukupuoleen liittyviä vaikeuksia. Meidän on tästä päästävä eteenpäin. Joskus minulta kysyttiin, miltä tuntuu olla nainen omassa puolueessasi. Ja vastasin, että no se on ihan niin kuin olla nainen jokapäiväisessä elämässä. Minulla on vähän pidemmät hiukset, mutta siinä se, se on ihan niin kuin olla poliitikko missä tahansa puolueessa. Haluaisin, että kaikki veisimme tämän viestin kotiimme mukanamme, että teemme työtä sen eteen, että meidät nähdään sellaisena kuin olemme ihmisinä, eikä jakaunnuta voimakkaammin näihin ja miehiin, koska ei tämä tule tasa-arvoa edistämään. Kiitoksia. Thank you. Um, next I'd like... Kiitoksia. Seuraavana haluaisin pyytää brittikollegani Julie Wardia puhumaan. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mary, and thanks um, also to... Kiitos uh, kollegoille sekä parlamentista että uh, muille. Monet näistä asioista liittyvät toisiinsa tavallaan, koska väkivallasta tulee pahempaa, kun me olemme vähemmän näkyviä. Ja sen vuoksi meidän täytyisi edistää naisten näkyvyyttä kaikilla elämän kentillä. Joten äh, äh, esimerkiksi STEM-sektorissakin naisten täytyy näkyä, näkyvämmin olla mukana ja töissä ja äh, olla enemmän näkyviä myös poliittisilla kentillä. Mutta me emme voi tehdä sitä niin kauan kuin meillä on miehiä, jotka eivät päästä meitä mukaan. Ja tämä on se ongelma. Koko maailmassa niiden naisten prosenttiosuus, jotka ovat äh, valittuja edustajia, on hyvin pieni. Meillä on täällä Euroopan parlamentissa parempi prosenttiosuus kuin omassa kotimaassani. Mutta emme voi koskaan teeskennellä, että me saisimme kaikki nämä lait, joita me haluamme, ja pysäyttää ää, naisiin kohdistuva väkivalta ja, ja, ja saada sama palkka samasta työstä, ellei me pääse ää, näihin vaaleilla valittuihin toimielimiin samoissa määrin kuin miehet. Ja tämä palaa takaisin, tämä on tällainen kehäpäätelmä tähän näkyvyyteen. Eli näkyvyys ja julkinen elämä ja väkivalta, joka on yhä vielä vallalla koko maailma, maapallolla, kaikissa eri maissa, sekä yksityiselämässä että myös tuolla taistelukentillä, joka paikassa. Väkivalta jatkuu ja se tulee olemaan yhteiskuntamme vitsaus siihen asti, että naiset ovat näkyviä. Meidän täytyy katsoa, kuka estää meistä tulemasta mukaan? Kuka pitää yllä näitä aitoja muureja? Keitä he ovat, hyvät naiset, miehet? Miehet estävät meitä, emme me itse. Minä olen myös tällainen vahinkopoliitikko, tämä oli hieno sana. Lähdin mukaan tähän johtuen naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Siksi halusin tehdä tätä työtä, jota teen, koska haluan pysäyttää väkivallan naisia kohtaan. Koska kun me, niin kauan kuin me kärsimme tästä, niin me emme voi päästä eteenpäin muilla aloilla. Joten meidän on saatava aikaan tässä eron. Minä olen myös työskennellyt STEMissä Joten haluaisin nähdä tätä kattavalla tavalla, holistisella tavalla. Meidän täytyy muuttaa naisten osuutta kaikessa julkisessa elämässä. Next we have... Kiitos Julie. Seuraavana Arthur Filip Sinchik. Pahoittelen ääntämistä. Hän edustaa Kroatiaa. Alam Kiitos puheenjohtaja. Mä tulen Kroatian parlamentista. Tulen siis Kroatiasta, ja olen tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Kroatian parlamentissa. Haluaisin kiittää teitä, kaikkia teitä, naisia ja miehiä, osallistujia näihin kahteen päivään, kun puhutaan naisten tasa-arvosta. Se on vain yhden kerran vuodessa. Eilen kuuntelimme Jaan ja Rova ja Rova ja kaikki Nämä puhujat ja puhut olivat erittäin inspiroivia. Ne liikuttivat, koskettivat meitä, mutta hyvin paljon inspiroivaa puhetta kuultiin. Eilen me kuulimme myös aktivistien todisteita. Bashar Ibrahim ovat kertoneet meille Nigeriasta antaneet järkyttävää todistusaineistoa, toineistoa, mitä he ovat nähneet ja kuulleet ja kokeneet, niin ei kyllä, heille pitäisi jonakin päivänä myöntää Nobel-palkinto. Jos meillä on yhteiskunta, jossa nainen ei saa itselleen kuuluvaa paikkaa, niin se ei ole oikea maa. Se on yksikäinen maa, joka ei toimi kunnolla. Silloin kun naiset saavat oman paikkansa, niin maa toimii kunnolla. Meillä on monissa maissa naisilla aivan järkyttävän vakavia ongelmia, joissa ei noudateta yhtään, yhtään tasa-arvoa. Mutta meillä on maita, joissa ei ole terrorismia, ei ole naisten ihmiskauppaa eikä heidän, äh, eikä heidän äh, vangitsemisia, mutta meillä on, ongi, meillä on ongelmia myös naisten palkkauksessa, työllistymisessä ja kotivallassa. Mutta maailma muuttuu nopeassa vauhdissa. Yhteiskunnat niihtyvät, muuttuvat myös nopeassa vauhdissa. Meidän täytyy rakentaa parempi maailma. Me olemme puhuneet tästä ja puhumme, että 2013-2014 tulevasta vuodesta, mutta me olemme sitoutuneet meidän maissa, meidän parlamenteissamme siihen, että me teemme kaiken mahdollisen, mitä meillä on käytettävissä, mikä mahdollista, jotta meillä olisi tasa-arvoinen, rauhanomainen maailmaa ja maa. Tämä edellyttää jatkuvuutta, mutta mitä me olemme tehneet jo 20 30, 50 vuoden aikana? Mikä on nyt tilanne? Kuinka paljon me olemme edenneet? On vähemmän diktatuuria, enemmän demokratiaa, mutta ja on paljon enemmän ihmisiä, jotka vastaavat lukea ja kirjoittaa, on paljon enemmän terveysasemia, ja uskon, että asiat sujuvat vieläkin paremmin, jos me jatkamme taistelua ja korostamme näiden aiheiden merkityksellisyyttä ja painavuutta. Minä haluaisin että myös talouspolitiikka, teknologia ja oikeuslaitos ottaisivat tasa-arvon omiin ohjelmiinsa, omiin toimintamalleihinsa. Kaikessa toiminnassamme meidän täytyy pitää mielessä tasa-arvo miesten ja naisten välillä. Meidän täytyy toimia siten, että kaikissa tärkeimmissä asioissa se tulee sille, mutta myös kaikissa pienemmissäkin yhtyiskohdissa. Tällä tavoin vain voimme edetä tässä taistelussa tasa-arvon puolesta. tasa valiokunnan puheenjohtajana Kroatian parlamentissa minä olen valmis ja me kaikki muut auttamaan niitä, jotka ovat pahemmassa tilanteessa kuin me muut ja haluaisin myös oppia siitä äh, niiltä, jotka elävät paremmassa tilanteessa ja olosuhteissa kuin me on puhuttu aiemmin siitä jo, mutta uskon, että Kroatia tulee allekirjoittamaan Istanbulin sopimuksen. Ja vetoan kaikkiin miehiin ja naisiin, jotta taisimme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, perheväkivaltaa vastaan ja taistelemme todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta. Ei ole kyse vain laeista, laista on kyse arvoista, on kyse mielialasta, mielenlaadusta ja se on yksi tärkeä osa meidän kulttuuriperimäämme. Thank you. Next we have... Kiitoksia. Seuraavana Marisia Labuan, Tunisia. Uh, thank you, Mrs. Moderator. And, uh, Kiitos. Minä tulen siis Tunisiasta, Tunisian parlamentista. Ja olin kolme vuotta Äh, varapuhemies, äh, kun laadittiin perustuslaki. Olen kuunnellut täällä näitä hyvin inspiroivia puheita. Ja ensin ajattelin puuttua tähän asiaan, joka liittyy sukupuolikuilun palkoissa tai tällaiseen äh, sukupuoliherkkään budjettiin tai väkivaltaan. Äh, me, meidän täytyy olla valppaina äh, lainsäätäjinä. Tämän haluaisin kertoa kollegoille. Tunisiassa, kun laadimme perustuslakia, me vaadimme naisina maksimia ja me saimme vähemmän. Ja me vaadimme valtiota taistelemaan kaikenlaista väkivaltaa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Ja tällä tavalla me saimme hallituksen sitoutumaan ja valtio sitoutumaan siihen, että naisiin, naisiin kohdistuva väkivaltaa liittyvä lainsäädäntö on prioriteetti. Ja oikeusvaliokunta keskusteli tästä, mutta tämä ei riitä meidän täytyy olla valppaina ja meidän täytyy olla solidaarisia toisillemme. Ne naiset, jotka ovat parlamentissa ja ne naiset, jotka elävät tuolla kansalaisyhteiskunnassa. Koska me tiedämme, että vaikka meillä on hyvin edistynyt naisten status Tunisiassa, niin pääsy näiden oikeuksien saanti ja, ja naisten oikeuksien täytäntöönpano vaihtelee alueittain. Ja se on eri koulutettujen ja vahvojen naisten joukossa tai naisten joukossa, jotka työskentelevät esimerkiksi maatalouden parissa tai jotka ovat lukutaidottomia tai niin edelleen. Joten millä tavalla saada aikaan solidaarisuutta? Ja ainakin me voimme jakaa kokemuksiamme parlamentaarikkoina koko maailman naisten kanssa. Ja lopuksi haluaisin myös vastata ja reagoida kahteen puheenvuoroon Eh, Hawa Ibrahim eh, Nigeriasta. Kiitos, kiitos sinulle sisareni. Sinun puheesi vahvisti minua. Ennen kuin olin parlamentaarikko, olin ja olen yhä vielä kirjailija ja olin kiinnostunut eh, naisista ja olen kirjoittanut osan yhteen kirjaan 2004, jossa käsiteltiin nimenomaan väkivaltaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa islamin uskossa ja millä tavalla me voimme hyödyntää uskon, millä tavalla uskontoa me hyödynnetään väkivaltaa niiden taholta, jotka haluavat harjoittaa väkivaltaa naisia kohtaan. Eli mitä me teemme naisina Tunisiassa tai Nigeriassa? Ja ää, Lamialle haluaisin sanoa, että sinun kärsimyksesi on minun. Ja mitä sanoit perheistä, jotka eivät voineet eh, ostaa takaisin tyttäriään, jotka olivat Daeshin vankina? Miten näin voi tapahtua? En löydä sanoja kuvaillakseni tätä häpeällistä eh, rikosta. Arabi-muslimimaissa – tulen tekemään kaikkeni, jotta tällaiset rikokset eivät voisi toistua maissamme. Kiitos. Thank you so much. The next... Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro Maltalta. Eh, eh, eh, Unkari, Unkarista. Soin tisztelt résztvevők. A Magyarország gyűlés képviseletében vagyok jelen. Hallgatva az elmúlt... Puheenjohtaja edustan täällä Unkarin parlamenttia. Olen kuunnellut täällä keskustelua viimeisen kahden vuoden ajan. Tämä on ollut oikein hyödyllistä, hedelmällistä keskustelua. Olen sitä mieltä, että meidän olisi työstettävä parhaiden käytäntöjen vaihtamista. Unkarissa aloitettiin vuonna 2010 vuoteen 2016 mennessä olemme päässeet Euroopan keskiarvoihin. Voisimme tarjota apua, miten voimme auttaa. Tässä on luettelo, joka ei ole tyhjentävä. Esimerkiksi eh, perheiden tukijärjestelmä ja asumistukijärjestelmä on ainutlaatuinen Unkarissa. Koulutus, kaksitahoinen järjestelmä. Me olemme saaneet paljon aikaan van, vanhemmista, me, ikääntyneistä pidetään kiinni opettajista julkisen sektorin työntekijöistä. Meillä on vaka- vakaa talous, työ, työttömyys on historiallisen alhainen, vain 4 prosenttia. Lainsäädännön puolella olemme myös saavuttaneet paljon. julkisten töiden ohjelma on ollut erittäin erittäin menestykkäys. Voimme jakaa tästä teidän kanssa. Olemme vähentäneet veroja ja auttaneet paljon naisia ja ikääntyneitä budjetti alijäämän alle 3 prosenttia. Voisin vielä jatkaa Unkarin menestystarinoiden luettelointia, mutta kaikista näistä menestyksistä huolimatta meillä on vielä paljon tehtävää, jotta voisimme parantaa naisten ja perheiden asemaa. Tietenkin Unkari mielellään tukee teitä ja olisimme oikein iloisia, jos ottaisitte meihin yhteyttä ja tarttuisitte tähän tarjoukseen. Our next, the next contribution will come from Dubranka Filibruski. Dubranka Filibruski, Serbia. Dear colleagues, on my opinion, is necessary. Kiitos. Minusta on välttämätöntä vahvistaa ja yhdistää voimat naisten voimat, jotta voitaisiin taistella avaintavoitteiden puolelta. Meidän tulisi vahvistaa naisten taitoa ja pätevyyttä, taistella väkivaltaa vastaan ja taistella naisten terveyden puolesta. On välttämätöntä muuttaa poliittisia puolueohjelmia, joissa on kysymys esimerkiksi sukupuoliasioista. On tärkeää ja välttämätöntä käydä vuoropuhelua miesten ja naisten kesken. Meidän on saatava mukaan enemmän miehiä, kun käsittelemme sukupuolieroja. Kiintiöiden mukaanottaminen lainsäädäntötyöhön on erittäin tärkeää. Serbia on tästä hyvä esimerkki. Viisi vuotta sitten me saimme kiintiöt, 30 prosentin kiintiöt naisille parlamentissa – samoin kuin paikallishallintoon, joka merkitsee sitä, että uusi lainsäädäntö sukupuolikiintiöistä ehdotti 40 prosentin kiintiö, 14 prosentin kiintiötä naisille johtoportaissa. Tällä hetkellä noin 15-20 prosenttia naisista osallistuu päätöksentekoon. Täytyy lisätä naisten osallistumista päätöksentekoon. Se on välttämätöntä, koska meillä on tällä hetkellä hyvin vähän naisia johtaja-asemissa poliittisissa puolueissa. Ja erityiset ongelmat äh, liittyvät nimenomaan naisiin, jotka toimivat äh, esimerkiksi äh, kunnissa kunnanjohtajana – sen lisäksi naisten täytyisi näkyä paremmin kunnallispolitiikassa ja medioissa. Kiitos. Thank you. And next we're coming to... Kiitoksia seuraavana Euroopan parlamentin jäsen Edward Martin, Ranska. Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Olin pahoillani, että tuli näin myöhässä. Minun piti tar- olla edessä äänestyksessä kollegan takia minä olen tällä viikolla osallistunut tähän pohdintatyöhön, miten voimme parantaa taas miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, miten voimme lopettaa kaiken väkivallan kokonaan. Ja minä olen erittäin innoittunut tästä tämän aamun keskustelusta. Ja minä haluaisin nyt vain sanoa, että minä haluaisin, että muistaisimme kaikki eh, tasa arvodemokratiaa demokratia oikeus. Oikeudet eivät ne ole mitään kivenhakattuja ikuisuusarvoja. Ne voivat joskus karata meidän käsistämme, niitä voi, ne voidaan viedä meiltä eri vaaleissa, eri vaalien tulosten takia, vaikka me olemme niin sanotusti demokraattisella mantereella, mutta riittää jo muutama hullu, muutama virhe, ja tämä kaikki katoaa käsistä, koska olen sitä mieltä, että joku toinen ei ole samanarvoinen kuin oma joku toinen kansalainen. Mutta te tiedätte, että Eurooppa, ainakin Euroopan arvot, toivon, että niitä ainakin on olemassa, ei ole kyse siitä, että noudatetaan vain taloudellisen yhteneväisyyden kriteerejä. Kun katsoo EU- ja sen sopimuksia, meillä on, sopimuksia. meillä on arvoja, me kaikki kunnioitamme niitä. Me kunnioitamme ihmisoikeuksia, se on ensimmäinen niistä. Ja ensimmäinen velvollisuus on vastaanottaa ihmisiä, niitä ja niitä ihmisiä, jotka tulevat sota-alueilta ensimmäiset uhrit. Tämä on sanottu jo koko viikon aikana kaikkien barbaristen tekojen, kaikkien väkivaltatekojen, kaikkien sotien, kaikkien epäsatarvojen ensimmäiset uhrit ovat aina ensin lapset ja naiset. Minä haluaisin lähettää äh, ystävyyden viestin äh, unkarilaiselle äh, edustajalle. Kyllä Unkari voi meitä auttaa, kyllä Unkari voi tehdä kaikkea, kyllä se voi lähettää vahvan viestin, mutta sen pitäisi aloittaa, että se ottaisi nämä piikkilankaidat pois ja että se alkaisi ottaa arvokkaasti naisia ja miehiä miehiä ja lapsia vastaan, jotka ovat sodan ja barbarian uhreja, että heitä ei parkkeerettaisi näihin niin sanottuihin vankiloihin, jotka olisivat kain ali-ihmisiä, alilapsia. Nämä, tämä on ensimmäinen EUn velvoitteista ja minä odotan kyllä nyt EU-komissioltakin vähän enemmän rohkeutta, koska me olemme, se on valmis rankaisemaan kaik, mitä tahansa maata, joka lipeää talouskriteereistä ja sulkee silmänsä tai kääntää selkänsä toisten ihmisten kurjuudelle hädälle. Ja kaikki sopimukset, kaikki sopimukset ovat yhdenvertaisia. Jos ei noudateta sopimuksia, jos ei noudateta ihmisoikeuksia, niin silloin pitää lähteä rankaisutoimenpiteisiin. Kiitos. Merci, Monsieur Martin. Kiitoksia, edustaja Martin, Seuraava puhujamme on Boguslava Osetsovska Paula, Todella pahoittelen tätä ääntämistä, niin se oli varmasti hirvittävällä tavalla väärin äännetty, mutta varmaankin tiedätte kuka olette. Osetsovska Polska. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että minut kutsuttiin tänne. Kiitos siitä, että saan mahdollisuuden tavata niin paljon naisia, jotka voivat taistella oikeuksiensa puolesta, tietävät miten toimia, ovat myös menestyneet taistelussaan. Uskoakseni meidän tehtävämme tänä päivänä on vielä jatkaa taistelua niiden naisten puolesta, jotka eivät yksin kykene huolehtimaan itsestään, joko he elävät niissä maissa, joissa heidän oikeuksiaan poljetaan tai he ovat liian heikkoja tilanteessa tietämään, kenen puolen kääntyä. Viime aikoina minä olen kuunnellut tarkkaavaisesti pakistanilaista naista. Tällä hetkellä hän on kuoleman käytävällä, hän odottaa teloitustaan yksinkertaisesti sen takia, että hän on, on tuomittu kuolemaan e, ihan pikkuasiasta aivan yksinkertaisisten perusteiden perusteella hän teki itse päätöksiä. Hän itse valitsi oman uskontonsa, hän halusi tasa-arvoa. Mutta näille, meille nämä kaikki asiat ovat itsestään selviä, mutta missä asia Bibi asuu, se ei ole niinkään yksinkertaista. Meidän pitää tukea hänen taisteluaan tasa-arvon puolesta ja meidän pitää pyytää myös, että noudatetaan kaikkien naisten oikeuksia, josta, ole, josta olemme puhuneet eilen ja tänä päivänä. Kiitos tästä konferenssista. Thank you. Our next Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro tulee Mirsad Iskovicilta Bosnia-Herzegovina. Zahvaljujem. Prije svega želim da se zahvalim u ime parlamentarne skupine. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia Bosnia-Herzegovinan parlamentin nimissä. Haluaisin myös onnitella kaikkia miehiä ja naisia, anteeksi naisia ja miehiä, näistä kahdesta päivästä. Tämä e, onneksi en ole ainut mies, joka täällä käyttää puheenvuoron, se on hyvä asia. On ihan selvä, että kaikki me teemme, otamme tehtävämeksemme siitä. Ibrahim ja Baisar ovat puhuneet täällä. Me ymmärrämme erittäin hyvin heidän kärsimyksensä, koska me, eh, minun maassani on kärsitty vähän samanlaisista asioista ja myös monet kärsivät vielä näiden konfliktien sotien seurauksista. Mutta minun haluaisin puhua naisten asemasta erityisesti. On erittäin tärkeää, että, osallistu, että he osallistuvat politiikkaan. Bosnia-Herzegovinalla on laki, tasa-arvolaki, sukupuolten tasa-arvolaki 2013 se hyväksyttiin 30 prosenttisesti 2014 saimme 40 prosenttia edustuksellisuutta naisille. Ja meidän parlamentaarisessa valiokunnassa me hyväksymme viime vuonna lain, jossa haluttiin 50 prosenttista edustusta naisille vaihtoehtolistoista. Ja uskon, että tämä on suurin kiintiö, joka tähän, jonka tähän mennessä olemme saavuttaneet. Ja näin ollen seuraukset ovat tuntuvia. Kokemuksemme osoittaa, että kiintiöt ovat perusinstrumentti, jotta voidaan saada tasa-arvo miehille ja naisille ja tuemme kiintiöiden käyttämistä. Toinen tärkeä asia meille on ollut myös tal- naisten taloudellinen riippumattomuus. Puhun tässä ekonomistin suulla ja ajattelen kansallisia talousarvioita. Niissä usein ei ole mitään, oteta huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon budjetointia, eikä siellä oteta riittävästi naisia huomioon. Ja sen takia se täytyy pitää mielessä, kun me haluamme auttaa naisia kun he haluavat ottaa, pitää huolta lapsistaan tai haluavat sen jälkeen palata takaisin työelämään. Nämä ovat erittäin aktuelleja ongelmia Balkanin alueella, jossa yleisenä käytäntönä ovat olleet antiikkiset tavat naisten työelämää oli kyseessä. Me, jos me emme ota budjetissa huomioon tasa-arvoa, niin se ei paranna yleistilannetta. Jos me ajattelemme rahoituslähteitä, ne ovat myös ongelma koska vaikka meillä on tämä kiintiö, jossa halutaan 50 prosenttia, johon olemme päässeet, niin sekin täytyy myös rahoittaa jollakin toimenpiteillä. Mutta me ol, meillä oli riittävästi rahoitusmenetelmiä, mitä tulee Istanbulin sopimukseen. Me emme ole vielä sitä ratifioineet, mutta meillä on toimintasuunnitelma, jotta voimme sitten lähteä soveltamaan tämän sopimuksen eri määräyksiä. Meille tärkeää on myös se, että teemme tutkimuksia olemme laatineet tutkimuksia tutkimuksia vuodesta 2012, eli silloin puhuttiin 30 prosentista ja nyt se prosentti on lukunut 42 prosenttiin naisista, jotka ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan kohteeksi tänä vuonna. 14,9 prosenttia on ilmoittanut joutuneensa väkivallan kohteeksi siis tänä vuonna. Pitää tutkia, mistä tämä perheväkivalta tai seksuaalinen väkivalta johtuu, onko se kyse sosiaalisesta tilanteesta vai puhu, puhuvatko kaikki naiset todella siitä, mitä heille kotona tapahtuu. Me, meidän pitää parantaa tilannetta ehkä toisella tapaa, toisin metodein. On totta, me olemme pystyneet identifioimaan, identifioimaan aika hyvin naisten ongelmat, naisiin kohdistuvat ongelmat, mutta me tarvitsemme lisää toimintaohjelmaa, ohjelmia, jotta kaikkia käytänteitä voidaan toteuttaa käytännössä. Kaikkia menetelmiä voidaan toteuttaa käytännössä. You're, absolutely right. We certainly Olet aivan oikeassa. Näin juuri on. Seuraava puhuja, Maria aristodi Kypros. Καλημέρα σας. Πολλά προβλήματα που αναφύονται μέσα από τον διαχωρισμό ανδρών και γυναικών προέρχονται κυρίως από την... Täällä on paljon ongelmia, jotka koskevat naisten ja miesten välisiä eroja. Usein se johtuu kunkin kansan kulttuurista. Oman, osani, oman maani osalta tasavallan presidentti on päättänyt nimittäin niin, naisia tärkeisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi Maailmanpankin johtoon ja korkeimman oikeuden johtoon ja muihin tärkeisiin asemiin. Meillä on kuitenkin vain yksi naisministeri ja yksi ainoa nainen. komiteassa se on viisi jäsentä. Tutkimukset osoittavat ja kokemus Euroopan unionin maista osoittaa myös sen, että olemme saaneet paljon aikaan viime vuosina, vaikka monissa maissa naisten ja miesten välinen kuilu on edelleen syvä. Olette varmaan yhtä mieltä kanssani, kun sanon, että meidän on kaksinkertaistettava ponnistelut niin, että päästään eteenpäin, ottaen huomioon, että tilanne kehittyy hyvin eri tavalla eri maissa. Mutta viime aikojen tutkimukset osoittavat, että menestyksiä on tullut paljon, erityisesti Euroopan unionin toimien ansiosta jäsenvaltiot ovat hyväksyneet lainsäädäntöä ja sääntelyä, joka menee hyvään suuntaan. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että pohdin sitä, onko niin, että Euroopan parlamentti aikoo ryhtyä tulevaisuudessa aloitteisiin, joilla edistettäisiin kohdennettuja toimia, joilla vahvistettaisiin naisten roolia. Kiitoksia. Thank you. The, the... Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro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 Këtë e thash për një arsye nga se... Presidentti Ibrahim Rugova eh, ja, ja muut eh, Saharovin eh, palkinnon saajat. Mainitsin tämän sen vuoksi, että tämän luonteiset projektit, niiden pitäisi jatkua. Me olemme lähteneet tälle polulle ja se on syy, että olemme täällä. Syy osallistua tähän konferenssiin samoin kuin jaettu äh, jaettuna muiden toimielinten kanssa on nimenomaan ja se, että me jaamme nämä samat arvot, me jaamme nämä arvot Kosovossa, olemme harmonisoineet lainsäädäntöämme EU-lainsäädäntöön ja olemme täyttäneet tärkeimmät kriteerit. Ponnistelumme jatkuvat. Täällä on mainittu moneen kertaan täytäntöönpanoja, se, että lainsäädännössä ollaan jälkijunassa, me olemme kuitenkin oikealla polulla. Ja ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtaja liittyy, tämä valiokunta käsittelee myös monia muita asioita, tasa-arvoa ja kadonneita ihmisiä, joka on sodan seuraamuksia aikoinaan. Mutta yksi asioista, jossa me olemme saavuttaneet eh, paljon edistysaskeleita, on se, että olemme saaneet vähennettyä eh, perheväkivaltaa. Me olemme eh, korvamerkinneet varoja naisten auttamiseksi tasa-arvokysymyksissä ja monia muita asioita, joita en tässä lähde toistamaan. Naiskansanedustajat kansanedustajat Äh, omissa parlamenteissamme. Meidän täytyy kaikkien äh, nimenomaan äh, painottaa tärkeitä asioita. Kansalaisten vapaata liikkuvuutta esimerkiksi minun kotimaassani tunnetuista syistä. Meillä on tiettyjä rajoitteita vapaaseen liikkumiseen ja sen vuoksi vetoankin teihin, että painostaisitte kansallisia johtajianne, jotta jotta meidän viisumivapautta nopeutettaisiin. Kuten Ranskan edustaja sanoi, on aika lopettaa sodat. Me haluamme myös uudelleen anoa jäsenyyttä Unescossa ja vetoan teihin, jotta voisit äänestää sen puolesta, että Kosovo voisi liittyä Unescoon. Kiitos. Thank you. Um, kiitoksia. Seuraava puheenvuoro tulee Neve Alberto Veliltä, Espanja. Muchas gracias. Quería aprovechar. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää eh, eri työryhmien esittelijöitä, puheenvuoronpitäjiä ja yhteenvedon tekijöitä on ihan ilmeisen selvää, että viimeisten vuosien aikana on edistytty Espanjassakin tasa-arvokysymyksiä. Meillä on kongressissa enemmän naisia, mutta emme ole vielä päässeet 50 prosenttiin. Olemme aika lähellä sitä, mutta on totta, että paljon on vielä askelia otettava ennen kuin olemme päämäärässä me tässä edustajan huoneessa, jossa kuitenkin otetaan, tehdään päätöksiä. Siellä on enemmistönä miehiä. Meillä on tietoa siitä palkkakuilusta, joka 24 prosenttia tai että viime vuosina on, on joutunut kotivallan kohteeksi yli tuhat naista. Se tarkoittaa sitä, että meillä on paljon työtä vielä edessä. Mutta uskon, että tämänkaltaiset päivät, konferenssi, tuovat hyvin voimakkaasti esille sen, mitä useat ovat jo sanoneet, että meidän on tärkeää järkeistää ja rakentaa verkostoja naisille eri maista, eri toimielistä, eli eri puolueiden välillä, koska silloin, silloin se tar- antaa meille mahdollisuuden oppia toinen toisiltamme ja perehtyä toistamme strategioihin. Ja myös saamme, haluamme saada miehet tähän mukaan taisteluun, joka on myös heidän taistelunsa, mutta yksi keskeinen asia, mikä pitää tuoda esille, joka on tullut usein esille kahden päivän aikana yhtäältä tämän taloudellinen osun, kun puhumme epätasa-arvosta, kuinka tärkeää täällä eräs edustaja sanoi, kuinka meidän pitää investoida resursseihin, jotta tasa-arvopolitiikka on yhdenvertaista toteutuu, koska ilman resursseja se oli mahdollista. Jos puhutaan ihan puhtaasti taloudellisesti, niin niin on kyse yhteiskunnista, silloin ne olisivat tasa-arvoisempia ja vauraampia. Meidän täytyy ottaa huomioon, kuinka paljon se maksaa, jos me esimerkiksi 25 prosenttisesti syrjäytämme naiset, jos meillä on kyse yli 10 000 eurosta. Ja sitten meidän täytyy puhua väkivallasta, joka on tullut esille usein. Se on myös kiinteästi liittynyt tähän taloudelliseen kysymykseen. Me olemme saaneet kuulla tästä useita puhujia. Meillä on todisteita siitä. Me olemme sitoutuneet taistelemme kaikkia väkivaltaan vastaan, erityisesti naisiin, naisiin kohdistuvan väkivaltaa, koska meillä on paljon vielä työtä edessä, mutta toivottavasti vielä pääsemme hyvin lopputuloksiin. Thank you. And now we have Kiitoksia sitten Lup no, El Marokko. Um, Assalamu alaikum. Lubna. Kiitos. Minun nimeni on Lubna al Edustan Marokon parlamenttia. Olen siis parlamentaarikko ja minä äh, voitin vaaleissa nuorten listoilta. Olen erittäin iloinen voidessani osallistua tähän konferenssiin täällä, kuunnella eri, kokemuks, eri puhujia heidän kokemuksistaan useista eri maista, kun puhumme naisten osallistumisesta poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen elämään meidän maissamme. Mutta tänä päivänä me naiset olemme toteuttaneet aika paljon, olemme edistyneet hyvin paljon edustuksellisuudessa. Se on, ilo, se on iloinen asia. Eli nainen on vahvammin esillä politiikassa eri, eli toimielimissä, olipa kyse parlamenteista tai alueneuvostoista tai paikallisneuvostoista. Meillä on myös naisia päätöksentekoelimissä, totta kai vielä vähemmin edustettuina kuin miehet, ja tämäkin vaihtelee maistain naisten edustuksellisuus korkeissa asemissa päätöksentekoelimissä, mutta jos ajattelemme naisia, niin heidät otetaan yhä paremmin ja enemmän huomioon lainsäädännössä, nimenomaan naisia koskevaa lainsäädäntöä ajatellen, mutta me toivomme, että enemmän kiinnitettäisiin huomiota naisiin ja naisten asemaan, ja sehän on meidän taistelumme tavoite ja meidän vaivan näkömme tarkoitusperä naisten, naisen pitää olla kehityksen keskiössä. Totta kai me olemme tästä kaikki yhtä mieltä, kun se sanotaan, mutta miten me voimme antaa naisille lisää autonomiaa taloudellisesti ja sosiaalisesti? Poliittisesti me olemme päässeet jo eteenpäin, olemme edistyneet, me edistymme ehkä hitaasti, mutta varmasti ainakin joissakin maissa. Mutta sosiaalisesti tarkasteltuna ja ta- taloudellisesti tarkasteltuna mielestäni naisen asemaa naisen aseman pitäisi olla se aihe, yksinomainen, tärkein aihe, ja sen pitäisi kiinnostaa kaikkia sosiaalisektorin järjestöjä, jotta me voisimme käsitellä työmarkkinakysymyksiä, mm, sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla. Kaikki, mikä koskettaa palkkatasa-arvoa myös miehen ja naisen välillä. Nämä ovat meille kaikille tuttuja ongelmia ja nyt on korkea aika ryhtyä tod- todella käsittelemään näitä ongelmia ja luoda verkostoja ja luoda todellinen rintama taistellaksemme näitä ongelmia vastaan. Marokko YKssa on tehty tärkeitä uudistuksia sen jälkeen, kun perustuslaki hyväksyttiin vuonna 2011. Perustuslaki vaikutti siihen, että naisille annettiin valintoja enemmän. Ja se on vahvistanut naisten oikeuksia – ja perustuslaissa puhutaan myös miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Se on siellä vahvistettuna, mutta tämä perustuslaki ei kuitenkaan vielä täysimittaisesti heijastu poliittisessa elämässä eikä lakien toteuttamisessa ja lainsäädännön soveltamisessa. Haluaisin puhua teille erästä tärkeästä asiasta, väkivallasta, naisiin kohdistuvasta väkivallassa. Marokossa meillä on strategia taistellaksemme naisiin kohdistuva väkivaltaa vastaan. Meillä on tiedottamiskampanjoita, valistamiskampanjoita tämän ilmiön vähentämiseksi edistämiseksi. Ja, äh, mutta minä haluaisin sanoa kuitenkin äh, muille täällä YK edustajille, kaikille muille läsnä oleville, haluaisin sanoa, että Marokossa nainen kärsii vielä väkivallasta, sorrosta ja aivan erityisesti naiset, jotka asuvat Tinduf-leirissä meidän pitää ajatella myös äh, naisten angelma, jotka asuvat leireissä. Marokossa me olemme laatineet erittäin tärkeän kehitysstrategian, mutta minä itse parlamentaarikkona, nuorena naisena, aktivistina, naisena, naisten asemaa puolustaessani, minä en voi ö, äh, puolustaa sisartani, joka asuu tässä Tindufin leirissä. Minä, minun pitää myös ottaa huomioon minun pitää ottaa huomioon hänen ongelmansa, mutta minä voi keskittyä vain siihen. Meillä pitäisi olla kuitenkin yksi yhtenäinen näkemys, miten taistella naisen, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Thank you. Um, Eva-Leena Jansson from... eva Lena Jansson, Ruotsi. Tack. Eh, jag vill göra ett... Kiitos. Minä haluaisin lisätä eh, tähän keskusteluun naisten asemasta työmarkkinoilla ja taata koulutus sekä tytöille että pojille, samoin kuin oikeus eh, lapsille päästä esikouluun ja päivähoitoon, että naiset pääsevät työmarkkinoille. Minä olen syntynyt 63. Äitini oli yksinhuoltaja ja hän hoiti eh, meitä lapsia, mutta hän kykeni työskentelemään kokopäiväisesti ja sitä kautta hän oli taloudellisesti itsenäinen. Hän sai hyvän palkan ja hyvän eh, eläkkeen eikä joutunut sitten olemaan miehestä riippuvainen vanhoina päivinään. Ja se oikeus eh, naisilla pitää olla että on päiväkotipaikkoja ja oikeus päiväkotipaikkoihin, jotta voisi opiskella ja päästä työelämään. Meillä on Ruotsissa lainsäädäntöä, jossa kielletään syrjintä kaikilla mahdollisilla perusteilla, mikä on hyvin tärkeää eh, esimerkiksi siltä osin, että naista ei voida syrjiä sen vuoksi, että hän on raskaana. Tänä päivänä naisten oikeudet ovat uhattuna. Tilanne menee hyvin nopeasti, kun tulee uusia hallituksia. Puola ja USA ovat hyvin selkeitä äh, esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi naisten oikeus lisääntymisterveyteen heikkenee nopeasti. Eli meillä on paljon tehtävää, paljon haasteita on vallalla sen vuoksi, että konservatiivivoimat eivät haasta ainoastaan Ruotsissa, vaan koko maailmassa. Äh, en ole samaa mieltä Soiraajan äh, näkemyksestä. Äh, minusta meidän täytyy voida varmistaa se, että naiset riippumatta siitä, missä he ovat, voivat järjestäytyä ja sitä kautta jatkaa taistelua, tehdä strategioita sen eteen, miten voi olla itsenäisempi ja miten voi lähteä poliittisesti toimimaan ja sen jälkeen sitten, kuten Ibrahim kertoi, äh, joutuu tällaisiin patriarkaalisiin tilanteisiin ja siitä huolimatta voi tehdä töitä ja vaatia tasa-arvoa ja oikeuksia. Nimenomaan koulutus sekä ennen kaikkea oikeus päiväkotiin ja esikouluun on edellytys, että nainen voi osallistua työmarkkinoille riippumatta siitä, missä maassa elää. Kiitos. Thank you. Thank you. And the, the next... Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja Junissa ja Tunisia. Bonjour. Merci, merci. Hyvää päivää, kiitos. Kiitos siitä, että saamme olla täällä. Vuorovaihto on erittäin hedelmällistä ja minä haluan painottaa sitä, että että meillä, meillä naisilla on yhteys toisimme parlamentissa. Tämä verkostoituminen antaa meille mahdollisuuden viedä meitä eteenpäin, se boostaa meitä ja silloin me tiedämme, te tiedätte mitä meillä tapahtuu, me tiedämme mitä teillä tapahtuu ja voimme edetä yhdessä. Minun maassani on painotettu paljon terveyskysymystä nais, naisten asemassa ja nuorten naisten, nuorten tyttöjen koulutus, se on keskeistä. Se on todella keskeistä, jotta näistä tytöistä voi tulla naisia, itsenäisiä, riippumattomia. Ilman koulutusta ja valistusta emme pysty muuttamaan yhteiskuntiamme. Muuten ne jäävät machis, machomaisiksi yhteiskunniksi. Eli korostakaa, korostakaa nuorten tyttöjen, nuorten naisten koulutusta, että nämä tytöt jatkaisivat myös oppimista ylemmällä tasolla. Afrikan unionissa afrikkalaisina naisina me olemme tukeneet tätä jo pitkään. Me olemme luoneet verkostoja siinä mielessä, että tuemme koulutusta naisille nimenomaan, nimenomaan että he jatkaisivat yliopisto-opiskeluja myöhemmin. Terveys. Terveys on erittäin tärkeä aihe kun ihminen on terve, niin hän voi taistella, hän voi edetä ja tämä koskee erityisesti naisia. Hän voi päästä silloin korkeampiin asemiin. Minun maani on kuitenkin vielä kehitysmaa. Monissa, monilla naisilla on taloudellisia ongelmia. Meidän täytyy tukea sitä, mitä me kutsumme lähiterveydeksi. Jos nainen ei pysty lähtemään jollekin terveysasemalle hoitamaan terveyttään, silloin lääkärit, koko järjestelmän täytyy mennä näiden naisten luo. Niiden naisten luo, jotka asuvat kaukana kaupungeista, kaukana yhteisöstä, joissa terveyspalvelupisteitä on. Eli tämä täytyy opettaa myös perhesuunnittelua. Jos me Tunisiassa olemme pystyneet rajaamaan syntyvyyttä, se on nimenomaan tämän lähe, lähijärjestelmän ansiota, koska kun me olemme pystyneet rajaamaan syntyvyyttä, niin silloin naiset ihmiset voivat voivat saada lapsen silloin, kun haluavat, kun sitä haluavat. Ja silloin nämä naiset voivat toimia, olla vahvoja ja he voivat myös ja heillä on omat tarpeensa, joita he voivat toteuttaa, he voivat rajata syntyvyyttä, he voivat myös taloudellisesti edetä omassa elämässään. Haluan myös tukea sitä asiaa, että vuorovaihto kaupunkien välillä suvaitsevaisuus, hyväksyä toinen, hyväksyä toisen erilaisuus on tärkeää. Jos minä hyväksyn sinut huolimatta erilaisuudesta, niin, niin minä voin edetä naisena ja ainoastaan naisena. Minä haluaisin korostaa sitä asiaa, että naisten saavutukset eivät koskaan ole itsestään selviä ja lopullisia. Meidän pitää aina olla valppaita ja edetä yhdessä. Naisten pitää olla naisen ystävä, oliko, olipa hänen alkuperänsä tai mikä tahansa. Muuten me olemme aina lähtöruudussa, jos meillä on erilaisuuksia, ja silloin miehet voivat saada käsiinsä tärkeimmät avainasemat itselleen. Jos me haluamme muuttaa yhteiskuntiamme, naisten pitää edetä avainasemiin ja sen takia mielestäni tänä päivänä monet naiset ovat lähteneet mukaan politiikkaan. Ja kuten yksi kollega sanoi, että minä olen politiikassa vähän niin kuin sattuman kautta. Minä olen aina ollut ensiksi nainen, joka kuuluu kansalaisyhteiskuntaan aktiivinen toiminnassani yhteiskunnallisesti. Politiikka on uusi aihe ja olen sitä vielä, että politiikan myötä voidaan antaa paljon ja tarjota paljon naisillemme. Thank you. Uh, next, Cecile Hemen. Kiitoksia seuraavana Cecile Luxemburg. Oui, euh, bonjour et merci beaucoup pour cette très bonne organisation. Kiitos tästä hyvästä järjestelystä. On erittäin mieluisaa tulla Brysseliin ja osallistua tähän suureen keskusteluun ja näin tähän suureen vaihtoon. Mitä tulee Luxemburgin, minä voisin kertoa teille joistakin toiminnasta, jota, joita olemme käynnistäneet viime kuukausien aikana ja jotka myötä vaikuttavat hyvällä tavalla naisen aseman parantumiseen yleisellä tasolla, mutta erityisesti Luxemburgissa. Ennen halu, ensin haluaisin kertoa teille, että meillä Luxemburgissa tasa-arvoministeriö, ja ministeri on hyvin aktiivinen. Hän ö, myös hoitaa terveyssektorin kysymyksiä, mutta tasa-arvokysymykset ovat hänelle sydämen, sydämen asia ja hän on erittäin aktiivinen siinä. Joulukuussa me äänestimme laista Luxemburgissa, jossa taattiin tasa-arvoinen kohtelu miehille ja naisille. Ja siinä puhutaan myös kiintiöistä joihin pitäisi päästä vuoden 2018 eduskuntavaaleissa 48 prosenttia. Me emme ole vielä päässeet siihen, mutta me olemme ottaneet tämän asian esille 50 prosenttia vaaleissa, Eurooppa-vaaleissa vuonna 2019 on tavoite kuntavaaleissa jotka pidetään tänä vuonna. Me emme voi soveltaa tätä kiintiöjärjestelmää, koska se liittyy rahoituksellisiin sanktioihin, jotka liittyvät poliittisten puolueiden palkkausjärjestelyihin ja kuntavaaleissa ei välttämättä ei ole poliittisten puolueiden rahoituksellista osuutta enemmistöjärjestelmän tulvin. Mutta kuitenkin me olemme optimisteja, että nämä kuntavaalit ovat jo kannustava vaihe siihen, että naiset ovat valmiita seuraavien vuosien vaaleihin. Minä sanon, niin kuin muutamat kollegat tässä aikaisemmin, Luxemburgissa monet naiset, jotka ovat kunnallispolitiikassa mukana, heitä on hyvin vähän. Minä olen pienen kunnan pormestari. Minä olen 13 näistä 105 pienestä kunnasta Luxemburgissa, siis 13 105 joissa nainen on pormestarina, eli emme ole kovin hyvin edustettuina vielä. Mutta haluaisin ottaa esille toisen asian, joka koskettaa naisia yritysten hallintoneuvostoissa Luxemburgissa. Meillä oli suuri ongelma tässä. Erittäin vähän naisia läsnä hallintoneuvostoissa sillä tekosyyllä, ettei ollut... Öö, naisia, joilla olisi, olisi ollut, jotka olisivat täyttäneet vaatimukset tähän virkaan. Sen takia meillä on Female Board, board Pool, pool johon, johon on ryhmittynyt naisia kiinnostuneita näistä paikoista hallintoneuvostoissa, me olemme kuitenkin löytäneet 600 naista kaikista näistä hallintoneuvostoista, kaikista eri osa-alueista. He ovat valmiita ottamaan tämän paikan vastaan ja heillä on vastaavat koulutukset näihin paikkoihin. Se on erittäin hyvä aloite ja se on jo tuottanut tulosta erittäin näkyvästi. Hallintoneuvostot tarvitsevat naisia. Minä haluaisin lopuksi sanoa vielä Pari sanaa perheväkivallasta, joka Luxemburgissa myös suuri keskustelun aihe valitettavasti. Ja tässä mielessä me, me, meillä olisi eräs ajatus, joka voisi saada tulta alleen. Me olemme, olemme laat, laat, kirjoittaneet teatterikappalin, jota esitetään eri kielellä. Ja nämä teatteriesitykset, tämä teatteriesitystä voi pyytää toteuttavaksi eri kunnissa Luxemburgissa, jotta voimme todella tiedottaa naisille eri kulttuureista, jotka ovat vahvasti esillä Luxemburgin eh, yhteiskunnassa ja mitä keinoja naisilla on käytettävissään silloin, kun he eh, joutuvat törmäämään perheväkivaltaan tai ovat joutuneet sen uhreiksi. Tässä näin Lyhyesti minä olen samaa mieltä erään kollegan kanssa, joka äsken puhui siitä, että nyt on todella koittanut hetki, että meidän pitää saada vuorovaikutusta toiden toisiltamme, best practice, parhaita käytänteitä, pitää vaihtaa Luxemburgon valmis tarjoamaan kaikkea mahdollista tarvitsemaan ne tietoa. Kiitos. Thank you. Um, kiitoksia. Seuraavan puhuja on viimeinen puhujamme, Vesna Ivkovic, Serbia. Hvala. Poštovana predsjedavajuća, dragi koleginice i kolegi. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kun puhumme ihmisoikeuksista, tasa-arvolla on erityinen sija, kun puhumme ihmisoikeuksien rikkomisesta, kotiväkivallasta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Ja muistettava, että naisiin kohdistuva väkivalta on yksi tavallisimmista muodoista. Tämä väkivalta on seurausta naisten ja miesten epätasa-arvosta, jotta voimme torjua tätä, tarvitsemme asianmukaiset lailliset puitteet niin, että olisi myös asiallinen rikoslainsäädäntö ja uhrien suoja ja tätä toiteenpantaisiin. Pitäisi myös puuttua ilmiön syihin ja juuri ja ne. Meidän on siis valistettava yksilöitä ja julkista hallintoa ja ryhdyttävä proaktiivisiin toimiin, niin että naiset olisivat edustettuna kaikina, kaikilla aloilla. Autonomisuus, riippumattomuus on keskeistä, jotta väkivallan uhrit voisivat jatkaa elämänsä. Tämä on tunnustettu Istanbulin yleissopimuksessa ja siinä sitoudutaan antamaan peruspalvelut ja rahoituspalvelut väkivallasta kärsineille naisille, heidän perheilleen ja antaa heille myös työmahdollisuuksia. Hallituksemme yksi ehdotus, jonka kautta parlamentti hyväksyi lainsäädäntöä vuonna 2017 menee juuri tähän suuntaan. Kyseessä on se, että julkiset tahot, instituutiot toimisivat riittävällä tavalla, jotta vältettäisiin kotiväkivalta ja perheväkivalta. Meillä on myös erikoistuneita hallituksen yksiköitä, jotka keskittyvät tähän alaan. Syyttäjiä ja poliiseja koulutetaan erityisesti huomioimaan nämä näkökohdat. On myös tärkeää, että lainsäädännössä on mukana eri tapauksien seuranta ja, ja ilmiöitä, jotka koskevat samaa perhettä. Uskon, että tämä olisi hyvä käytäntö ensimmäisenä luettelossa, jossa on tuleviakin toimia. Tämän vuoden toimissa on myös ollut aktiivisia työllisyystoimia koskien niitä henkilöitä, jotka on vaikein työllistä, esimerkiksi väkivallan kohteeksi joutuneet naiset – myös näiden henkilöiden perheitä henkilöitä neuvotaan ja autetaan ja pyrimme vahvistamaan naisen roolia. Kiitoksia. Well, I'd like to, like to thank all of you. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä tänä aamuna. Meillä on ollut täällä erittäin kiinnostava ja hedelmällinen keskustelu. Ennen kuin päätämme, Mata Matra on pyytänyt puheenvuoron puheenvuoroa voidakseen vastata toiseen puheenvuoroon. Annan hänen vastata ja mikäli edustaja Marta haluaa vielä, vielä vastata, niin voin senkin mahdollistaa, mutta enempää en voi enää antaa puheenvuoroa, koska meidän on mentävä eteenpäin. Tiskäät jelenlévők, Engedjik meg, hogy reagáljak Edward Martin ura. A... Minun on todella vastattava siihen, mitä edustaja Martaan sanoi. Edward Martaan Olemme yhtä mieltä siitä, että kaikkien on pidettävä kiinni lainsäädännöstä. Itse olen juristi. Ja kunnioitan täysin lainsäädäntöä, mutta Schengenin sääntöjen osalta jokaisen jäsenvaltion on noudatettava Schengenin ruulisia ja Ranska ei ole mikään poikkeus. Kukaan, kuka tahansa voi tulla Unkarin alueella, jos hänellä on pätevät matkustamisasiakirjat. Säännöt eivät mahdollista pääsyä ilman asiakirjaa. Me siis pidämme säännöstä kiinni. Puhuitte myös eh, tästä eh, piikkilanka-aidasta. Emme aio sitä purkaa, vaan vahvistamme sitä niin, että voimme suojella Euroopan unionia ja unkarilaisia. Viittasitte myös kiintiöihin ja rangaistuksiin jäsenvaltiota kohtaan me yritämme tietenkin eh, antaa vetoamme kaikkiin tällaisiin eh, ehdotuksiin. Mm, yksin tulevat alaikäiset ovat aina olleet tervetulleita. Heillä on mahdollisuus saada terveydenhuolto ja koulutusta, mutta meidän on suojeltava omaa maatamme. Tämä on kansallinen suvereni oikeus ja valtuus ja Unkarin hallitus tulee tekemään kaikkeensa suojellakseen omia kansalaisia ja Euroopan kansalaisia. Uh, Monsieur Martin, if you want to... Edustaja Martin, jos haluatte vastata tähän, niin saatte puheenvuoron. Uh, la merci. Kyllä puheenjohtaja, minä haluan antaa tähän vähän oma ajatustani, tähän teidän vastauksenne, koska valitettavasti, valitettavasti minä olen todella pahoillani, että me, eh, me olemme nyt tässä tällä viikolla pohtineet sitä, miten voimme auttaa kaikista heikoimpia, miten voimme kitkeä pois kaiken väkivallan, nimenomaan naisiin kohdistuvan, mutta ei vain naisiin kohdistuvan väkivallan. Minä haluan vain muistuttaa kerran, vielä kerran, että ne todistukset, mitä me olemme kuulleet koko viikon aikana kokemuksista eilen aamulla viimeksi. Minä, se synnyttää minulle vielä yhden kysymyksen, hyvä rouva, teidän piikkilankaitojenne takana. Kuinka paljon Kombia Madame Lamia, kombia, kuinka paljon siellä on Ibrahimia, kuinka paljon siellä on lamioita, kuinka siellä on niin paljon ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään diktatuurin oman henkensä uhalla. Kanadan ministeri on nyt frankofonian äh, kansainvälisen järjestön pääsihteeri. Hänkin on joutunut lähtemään sortoapakoon. Ei siitä ole niin kauan. Tuskin 60 vuotta. Tuskin 60 vuotta on kulunut yli 200 000 teidän kansalaisenne jätti barbaarisen Unkarin, jotka olivat väkivaltaisen diktatuurin uhria. Oli kymmeniä tuhansia kuolonuhreja teidän maassanne. Eurooppa avasi ovet sydämensä kädet. Ei ollut mitään piikkilankaitoja tuolloin vastaanottamaan teidän kansalaisianne. Te annatte juridisesti teknokraattisen vastauksen. Minä annan teille humanistisen vastauksen, jotka humanismi on myös eurooppalainen arvo minä haluan vain sanoa yhden yhden asian. Jos kansalaiset Unkarissa kokevat tulevansa uhatuiksi, jos he haluavat, jos he todella puoltavat piikilankaitojen rakentamista ja näiden muurin rakentamista, silloin minä sanon vain näin. Silloin me pitää olla rehellinen, eikä ennen pitää piiloutua minkään taakse ja eikä saa olla tekopyhä, jos Unkarin kansa enemmistönä, koska minä en siihen usko, mutta jos, jos, jos minä tiedän, haluaisin, että jokainen voisi ilmaista oman näkemyksensä tästä, mutta jos Unkarin enemmistö kansana ei todella yhdist, ole samaa mieltä tästä, jos heidät pakotetaan siihen. Silloin pitää selkeyttää tämä tilanne. Minä pyydän, että Unkarin poliittiset järjestöt olisivat riittävän rohkeita, niin kuin brittiläiset järjestivät kansanäänestyksen. Jos Unkari ei halua Eurooppaan, niin siitä vaan lähtekää läiskimään muualle. Uh, no, Kiitän tästä. Valitettavasti en voi antaa enää puheenvuoroa. Meidän on mentävä eteenpäin. agenda. And I'd like to thank everyone who's contributed. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Tässä on katettu valtava määrä eri aiheita. Ja mukana on olleet lähes kaikki täällä edustetut maat. Oli oikein hienoa, että olette täällä salissa. Täällä oli niin paljon naisia. Kerrotte omista henkilökohtaisista kokemuksista ja tapahtumista, tilanteesta omissa maissanne ja omissa kodeissanne. Tämä oli hyvin liikuttavaa ja innostavaa meille kaikille täällä uskon. Haluaisin todella kiittää teitä siitä, että olette olleet mukana tässä. Nyt menemme eteenpäin. Meillä on seuraava kohta. Meillä on komission edustaja mukana, joka edustaa yritysmaailmaa ja groupää osastoa, Hän on tullut esittelemään meille tänne We, We Grow-aloitetta koskien naisten yrittäjyyttä. Hänen nimensä on Daina Dahoud. Dash to come to the podium and the next two speakers. Pyydän, että, että Dina Dahoud ja Astrid Sinveikat tulisivat myös tänne eteen. If we could resume quickly, because we do... No niin, nyt on tärkeää, että voimme jatkaa nopeasti. Meillä on vielä kolme esitystä ennen kuin varapuhemies tulee. Niin, täällähän hän onkin. Haluaisin Ellen Diandasia ensin lyhyesti esittelemään eurooppalaisen naisyrittäjyyden portaalin WeGate. Kiitos, tämä on ihan uusi portaali. Me olemme olleet tietoisia siitä, että on hyvin paljon käyttämätöntä potentiaalia naisyrittäjyydessä koko Euroopassa. Meidän täytyy siis saada ankkurointia naiset tähän niin, että heistä tulee yrittäjiä ja että me voimme tätä kautta auttaa heitä esimerkiksi verkottumalla ja auttaa heitä esimerkiksi rahoituksen saaminen. Meillä on tällainen portaali, joka on tällainen, mistä löytyy kaiken tieden. Ensin sieltä löytyy tällaiset menestystarinat niin, että näkee, että monet muutkin naiset ovat onnistuneet, eli tämä toimii inspiraationa. Ja sitten meillä on täällä hyvin paljon informaatiota siitä, miten käynnistää yritys. Täällä on informaatiota käyttäjäystävällisesti, esimerkiksi oikeudellista tietoa, mutta enemmänkin tällaista verkottumista, millä tavalla löytää tietoa, mistä tätä tietoa löytää, mistä saa rahoitusta, miten pääsee markkinoille. Samoin ketkä voivat häntä auttaa ja ohjata yrityksen perustamisessa. Kun yritys on perustettu, on se, että naiset edustavat noin 30 prosenttia yrittäjistä ja kasvulle on valtava potentiaali, mutta suurin osa näistä yrityksistä ovat hyvin pieniä ja ne kasvavat vähemmän. Niin on tiettyjä syitä. Yksi saattaa olla se, että naisen valitsema sektori saattaa saattaa olla sektorilla, joka ei ole kasvava, se on hyvin paikallinen, se on esimerkiksi luova yrit, luovalla sektorilla tai hoivasektorilla. Mutta rahoitus on yleensä hyvin hankala asia. Tilastojen mukaan ei ole mitään selityksiä sille, miksi naisten yritykset kasvavat vähemmän. Mutta me haluaisimme, että naiset saisivat helpommin rahoitusta, riskipääomaa ja niin edelleen. Siksi täältä löytyy myös kaikki informaatio kasvusta. Tämän kasvun alla on informaatiota rahoitusmahdollisuuksista, samoin kuin mistä ja miten löytää kumppaneita, yrityskumppaneita sekä EU-ssa että kansainvälisesti. Seuraavaksi on sitten tuki. Meillä on erilaisia tuki keinoja. Täällä löytyy informaatiota kaikista olemassa olevista esimerkiksi järjestöistä, jotka antavat tukea. Sitten hyvin tärkeä osa tätä perustaa on oppiminen, taitojen pätevöittäminen, kehittäminen – ja naisten rohkaiseminen yrittäjäksi käynnistyy ja alkaa jo koulutuksesta. Eli komissio voisi tehdä enemmän tälle asialle yrittäjyyskoulutukselle ja että tämä alkaisi jo hyvin varhaisessa vaiheessa koulussa. Tämä on tärkeää, ei ainoastaan niille, jotka mahdollisesti ryhtyvät yrittäjäksi myöhemmässä vaiheessa, mutta yrittäjätaidot ovat taitoja, jotka luo, perustuvat luovuuteen ja ne ovat taitoja, joista tulee yhä hyödyllisempiä tässä maailmassa, jossa äh, ammattielämä muuttuu äh, hyvin nopeasti. Ja sen vuoksi yrittäjyysoppeja pitäisi antaa hyvinkin varhaisessa vaiheessa koululaisille, koska tämä voi myös herättää inspiraatiota yritysten perustamiseen ja varsinkin myös tytöille. Tämä on siis tällainen perusta, jolla, platform, jolla, josta löytyy kaikki tieto yhden klikkauksen takaa. Eli me haluaisimme lisää järjestöjä mukaan, kaikkia niitä järjestöjä, jotka ovat olemassa yrittäjien tukemiseksi ja auttamiseksi, että he rekisteröityisivät ja tulisivat mukaan tähän portaaliin. Eli olisi vielä enemmän verkottumismahdollisuuksia esimerkiksi naisille, jotka haluaisivat ryhtyä yrittäjäksi, niille, joilla jo on yritys, niille, jotka haluavat etsiä yrityskumppaneita ja niin edelleen. Joten toivon, että levitätte tätä viestiä eteenpäin. Kiitos. Thank you. Um, we move on to the next item. Kiitos. Siirrymme suoraan seuraavaan asiaan, joka on tämän One-kampanjan edustaja. Minulla oli suuri onni eh, eilen tavata eh, One-kampanjan nuorisolähettiläitä. He tekivät, eh, tekevät fantastista työstä ja olen todella iloinen siitä, että heidän edustajansa voi olla täällä tänään puhumassa meille. Eh, Dina Dahoud, eh, ole hyvä. Thank you so much. Good afternoon. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Minulla on suuri kunnia olla tässä talossa tänään. Haluaisinkin hyödyntää tilaisuutta ja puhua miljoonien tyttöjen ja naisten puolesta, joilla ei ole samoja mahdollisuuksia kuin heidän veljellään tässä talossa keskustellaan kriittisen tärkeistä asioista. Minun tehtäväni, velvollisuuteni on e- lähettiläänä nuorten puolesta on tuoda heidän äänensä teidän kuultaviksi. Kuten varmaan tiedätte, One on Lobos-järjestö, joka edustaa 7,5 miljoonaa ihmistä kaikkialla maailmassa, se toimii äärimmäisen köyhyyden ja ennaltaehkäistävien tautien juurimiseksi erityisesti Afrikassa. Jotkin tuhansia kilometrien päässä Brysselistä Ammanissa ja Jordanin pääkaupungissa vuosia sitten isäni ja äitini iskostivat minuun intohimon hyvään koulutukseen. Sekä minun sydämeeni että siskojeni ja veljeni sydämiin tällainen halu istutettiin. Ja kun sain arkkitehtuurin tutkintoni valmiiksi Jordaniassa olin oikein iloinen, mutta kun aloitin työn Palestinan pakolaisten kanssa, olin aivan innoissani jokainen päivä, kun olin töissä seitsemän vuoden ajan UNRVAn piirissä ajattelin, että koulutukseni oli kannattanut. Kaksi vuotta sitten aloitin väitöskirjan tekemisen Lövinen yliopistossa Belgiassa ja jälleen olin onnellinen. Tänään olen kuitenkin istumassa täällä teidän edessänne, e, teidän tässä talossa ja sanon itselleni, että tämä onnistui, tämä toimii. Olen aivan varma, että, että tieto tulee olemaan jatkuvasti minulle tyydytyksen lähde. Ei missään maailmassa, ei missään naisilla ja miehillä ole samoja mahdollisuuksia. Valitettavasti missään ei ole näin jos syntyy köyhäksi ja tytöksi, niin se on kaksinkertainen taakka, jonka kanssa naisten ja tyttöjen on köyhimmissä maissa elättävää päivittäin. Ja köyhiä maita on, valitettu, on hyvin paljon. Haluaisin kiittää naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokuntaa tämän tärkeän keskustelun järjestämisestä ja meidän kutsumisesta paikalle osallistumaan tähän keskusteluun koskien naisten voimaanottamista. Kun ajattelen naisten taloudellista voimaanottamista, ajattelen, että mistä voi tietää, mitä voi haluta tai mihin voi pyrkiä, jos ei tiedä, mitä on tarjolla. Miten voi saavuttaa se, mikä haluan saavuttaa, jos minulla ei ole riittäviä taitoja? Loppujen lopuksi tieto on valtaa voimannuttaminen ei ole mikään tavara, jonka voi ottaa tai jättää, vaan se tarkoittaa samoja mahdollisuuksia kaikille kaikkialla. Se merkitsee sitä, että voidaan käyttää koko potentiaalimme, kaikki kykymme. Et, ja on tärkeää aloittaa aivan alusta, elämämme alusta. Kaikki alkaa koulutuksesta. Minulla on ollut mahdollisuus opiskella ja oppia ja tutkia, ja olen aivan varma siitä, että uskon, että mitään voi vahvempaa välinettä kuin koulutus ei ole olemassa, jotta voitaisiin tyttöjä ja naisia voimannuttaa. Tiedämme, tämän, koska jokainen ylimääräinen opiskeluvuosi tytöllä eh, lisää hänen palkkaansa 12 prosentilla. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa eh, tyttöjen kouluttaminen voisi lisätä maataloustuota 25 prosentilla. Jos jokainen tyttö koulutettaisiin Saharan eh, eteläpuolisessa Afrikassa toisen asteen tasolle voitaisiin säästää 1,2 miljoonaa lasta Nämä ovat mahtavia lukuja. Täällä kuitenkin nyt istumme. 130 miljoonaa tyttöä ei pääse kouluun. Ei saa koulutusta. 130 miljoonaa todella. Saharan telepolissa Afrikassa pelkästään 46 miljoonaa tyttöä ei pääse kouluun. Jos nämä tytöt otetaan yhteen, he muodostaisivat kymmenenneksi väestörikkaimman maan maailmassa heti Venäjän jälkeen suuremman kuin Saksa, suuremman kuin yhdistynyt kuningaskunta Ranska yhteensä. 130 menetettyä mahdollisuutta tytöille. He eivät ole voineet käyttää potentiaalina, eivätkä auttaa yhteisöjään ja maitaan kasvavaan. Kaikki hyötyvät tytöstä, kun he voivat saada koulutusta ja voivat hyödyntää koko potentiaalia. Heistä tulee lääkäreitä, insinöörejä, tulevaisuuden johtajia. He voisivat parantaa tauteja, Äh, keksiä teknologiaa ja äh, aiheuttaa teollisia vallankumouksia. Kaikin, kaik, ja kaikkein tärkeintä on se, että he voisivat elää täyttä elämää, jotta voidaan murtaa esteet, jotka estävät äh, tyttöjä köyhissä maissa saavuttavan unelmansa ja loistamaan koulussa. Meidän on varmistettava, että koulutus on kaikkien oikeus. Meidän on saatava poliittiset ja ihmiset ymmärtämään, kuinka valtavan mittasuhteet tällä kriisillä on. 130 miljoonaa tyttöä ei käy koulua. 130 miljoonaa tyttöä. Mutta tietoisuus ei vielä riitä, vaan tarvitaan edistystä, jotta voidaan varmistaa kaikkien tyttöjen ja naisten taloudellinen voimaanottaminen. Tar- meidän on investoitava koulutukseen. Haluaisin pyytää, että tämän talon jäsenet pohjittisivat mikä tämä koulutuskriisi on, millaisia mahdollisuuksia on. Me tarvitsemme vahvat suunnitelmat, kohdennettuja investointeja, älykkäitä politiikkoja niin, että koulutus toimisi kaikille tytöille, niin että naiset kaikkialla maailmassa voisivat olla taloudellisesti voimannettuja. Kaksi vuotta sitten, alle kaksi vuotta sitten maailman johtajat tekivät kunnianhimoisia lupauksia jotka johtaisivat eh, äärimmäisen köyhyyden päättymiseen vuonna 2030. Kyseessä olivat kestävän kehityksen tavoitteet, jolla varmistettaisiin osallistava, tasa-arvoinen, laadukas koulutus ja elinikäinen oppiminen kaikille. Meidän on kaksinkertaistettava ponnistelumme niin, että kaikki tytöt saadaan kouluun vuoteen 2030 mennessä. Kuvitelkaapa, että opettajat ja oppilaat voisivat kaikki hyödyntää resursseja ja, ja, ja digitaalista oppimista ja, ja voitaisiin varmistaa, että teknologia voitaisiin hyödyntää oppimisessa ja voitaisiin luoda siltoja äh, tässä sukupuolten digitaalikuilun yli on, on ilman, ilman vastuuvelvollisuutta, ilman avoimuutta ei päästä tällaisen yhdenvertaisen saatavuuteen. Meidän on kerättävä parempaa dataa. YK on määritellyt 52 indikaattoria, joilla voidaan kuvailla naisten taloudellisen voimannuttamisen koko kuva. Kuitenkin järjestö Leipää maailmalle on havainnut, että Saharan eteläpuolisessa Afrikassa noin 80 prosenttia näistä indikaattorista tästä datasta ei ole olemassa edes. Ilman tiedotusta, ei ole, ei ole mitään tapaa tietää, kuinka parhaiten voidaan eh, saada naisten potentiaali käyttöön köyhissä maissa. Euroopan pitäisi tehdä työtä Afrikan hallitusten ja paikallisten johtajien kanssa, jotta päästään eroon näistä suurimmista eh-, esteistä, kustannus, kulttuurisäännöt, väkivalta, joka pitää mm, tytöt pois koulusta. On niin paljon tehtävää, jotta voidaan maailmanlaajuisesti valjastaa naisten taloudellinen voima, mutta meidän on mentävä eteenpäin. Koulutus ei riitä, jotta voidaan vahvistaa euro, naisten taloudellinen voima, meidän on varmistettava, että naisille ja tytöillä on samat oikeudet kuin miehillä monilla aloilla, ei vain koulutuksessa myös pankkitiilien, maanomistusoikeuksien ja ty- työ, työelämän mahdollisuuksien kanssa. Joillekin teille nämä ovat itsestäänselvyyksiä ja toisille vain unelmia tässä maailmassa. Eilen kansainvälisellä mai, naisten päivänä 350 000 onen jäsentä allekirjoittivat äh, kirjeen, joka toimitettiin maailman johtajille, jossa pyydettiin, että ryhdyttäisiin toimiin niin, että kaikki tytöt voisivat saada sen koulutuksen, jonka he ansaitsevat. Ja nyt hyvät uutiset, te voitte olla osa tätä jotta voidaan lisätä valistusta näiden 130 miljoonan tytön puolesta, jotka eivät päässeet kouluun. Me, me, me laskemme heitä yksi kerrallaan ja ääneen. On hyvin helppo unohtaa, että nämä eh, eivät ole vain numeroita, vaan nämä ovat todellisia tyttöjä, joilla on loputtomasti toivoa ja, toivoa ja unelmia, haaveita, joita, eh, joita he eivät voi toteuttaa heiltä kielletään mahdollisuus elää täyttä elämää ja olla vastuussa omasta kohtalostaan. Käykää siis one.org-sivuilla ja valitkaa sieltä joku luku yhden ja 130 miljoonan väliltä ja lähettäkää video tai kuva ja näin voitte tukea tyttöjen koulutusta. Kansainväliset tutkijat, kuten Malala Yousafzai, Sheryl Sandberg ja muut sadat ovat jo liittyneet joukkoihin. Kukaan meistä ei ole tasa-arvoinen, kunnes kaikki olemme tasa-arvoisia. Kiitoksia. Before we move on to our vice Ennen kuin menemme varapuhemiehemme puheenvuoron, joka on nyt täällä paikalla, meillä on vielä yksi vieras Astrid Schönweger. Hän on kansainvälisen naisten museoiden koordinaattori ja hän puhuu, koska he ovat järjestäneet tämän näyttelyn, jotka, jonka olette nähneet tuolla salien ulkopuolella, siellä missä meillä oli työryhmien kokoukset, joten nyt pyytäisin Astrid Schönwegeria käyttämään puheenvuoron. Thank you very much. I will try to be really... Kiitos, yritän olla lyhyt sanoissani. Minä olen Astrid Schönweger, olen entinen johtaja Italian ensimmäisen naismuseon johtaja. Olen siis saksankielistä vähemmistöstä Italiassa, mutta olen IAE MM kansainvälinen naisten museoiden kattojärjestö. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni siitä, kaikille, jotka osallistuivat tähän tapahtumaan ja siitä, että kollegoideni kanssa olemme saaneet yhdessä toteuttaa tätä valiokunnan ja Euroopan parlamentin kanssa ja tuoda tämän näyttelyn. Tämä näyttely on tällainen roolimallinäyttely ja tänne kahden päivän workshopien aikana olemme esitelleet 11 maan 12 naismuseota. He ovat ottaneet valokuvia taiteestansa lisätäkseen tällaisen visuaalisen osion teidän keskusteluihinne. Toivon mukaan te olette kaikki saaneet myös nämä lehtiset ja toivon mukaan se on hyvä muisto viedä, tai matkamuisto viedä kotiin tästä tapahtumasta. Me olemme siis kansallin, kansainvälinen naisten museoiden verkosto, joka perustettiin 2008. Meillä on lähes 70 todellista museota ympäri maailmaa ja 15 jotka järjestävät jatkuvia näyttelyitä netissä. Ja lisäksi on 40 aloitetta tähän ympäri maailmaa. Meidän verkostomme perustuu siis 45 jäsenestä. Naiset kirjoittavat maailman historiaa. Sen vuoksi tämä maailman jokaisessa maassa pitäisi olla naisten museo. Nämä eivät ole minun sanojani, vaan nämä ovat vuoden 2003 Nobel-rauhanpalkinnon Shirin Badin sanoja. Hän on meidän kummimme. Hänellä itsellään on unelma, jonka hän jakaa muiden iranilaisten, Iranin naisten kanssa, Jojai, joka oli myös eilen kanssamme. Miksi hänellä on tällainen unelma? Me olemme nähneet, miten vahva tarve on kiinnittää huomiota naisten huolenaiheisiin ennen tai nyt. Oli kysymys naisten oikeuksista ihmisoikeuksina, naisten historiasta, naisten taiteesta – nykyään noin 3-5 prosenttia löytyvät löytyy tar- kaikkein tärkeimmistä kokoelmista maailmassa. Normaaleissa museoissa ja gallerioissa te ette näe naishistoriaa, sukupuolitasa-arvoa. Ne eivät ole mitään aiheita. Ja yksi keino saada tätä huomiota on museon kautta, ja kerron miksi. Siksi, että se on rauhanomainen strategia eh, tuoda esiin vaatimus naisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Eli tällä tavalla eh, tästä tulee tällainen ystävällismielinen poliittinen eh, asia. Naismuseot ovat kaikki erilaisia, mutta kaikki edustavat naisia, osaamista, kokemusta, naisten historiaa hyvin laajasta näkökulmasta. Naisten museot tekevät niin paljon muutakin. Ne ovat tällainen alusta meidän kulttuurimme ja yhteiskuntamme heijastumille. Ja me olemme usein tällainen elävä foorumi, jossa tarinoita ei vain kerrota, vaan niitä tehdään. Otet, tässä, tällä tavalla otetaan poliittisesti kantaa ää, monimuotoisuuteen, vähemmistöihin, tasa-arvoihin – mutta me emme tarvitse eh, eh, verkkoja itsellemme, vaan me tarvitsemme poliittista ja taloudellista tukea monissa maissa. Monien naisten museoiden on oikeutettava olemassaolonsa. Monet aloitteet tarvitsevat joko poliittista tai taloudellista tukea, että ne voivat täytäntöön panna projektinsa. Ja olemassa olevat museot usein ponnistelevat säilyäkseen hengissä, kuten esimerkiksi Ukrainassa – Argentiinissa, Senegalissa tai jopa Bonnissa Saksassa. Iranissa ihmisoikeusaktivistit karkotettiin maasta vain sen vuoksi, että he halusivat perustaa naisten museon, eli me, me olemme varmasti todella vaarallisia. Gambiassa museo suljettiin, koska aluetta, hallitus halutti käyttää aluetta muuhun tarkoitukseen. Keski-Afrikassa se poltettiin, naisten museo poltettiin kan, sodan aikana. Shenebadi sanoi, naiset ovat niitä, jotka kirjoittavat historian. Sen vuoksi pyydän teiltä tukea Tukekaa naisia maassanne, jotta he voivat perustaa ja ylläpitää naisten museoita. Katsokaa, onko teillä tällaista naisten museota tai aloitetta siihen omassa maassanne ja auttakaa heitä, koska he tulevat auttamaan teitä meidän yhteisessä asiassamme. Kiitos huomiosta. Thank you, Astrid. It's now my very... Kiitoksia, Astrid. Nyt minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi varapuhemies Mary McGuinness. Monet teistä varmaankin tappaasivat hänet palkintoseremoniassa, jossa muistettiin äh, na- naisinnovaattoreita. Meillä on vähän tässä aikatauluongelmia, joten annan hänelle välittömästi puheenvuoron. Of time. Kiitoksia. Pidän kyllä kiinni puheenajoista haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta puhua. On todella tärkeää, että olemme täällä kokoontuneet parlamentaarisen valiokuntakokoukseen, jossa on mukana kansallisten parlamenttien edustajia ja Euroopan unionin ulkopuolisten parlamenttien edustajia. Me täällä viime levien energiaan olisi hyvä säilyä koko vuoden keskuudessa. Me eilen totesin, että jollakin tavalla me meidän olisi löydettävä tapa, jolla nämä asiat pysyvät ylempänä asialistalla. Joskus olen huolissani siitä, että jos meillä on tällainen mm, teemapäivä, niin sitten kunnes tämä teemapäivä jälleen koittaa, niin asiasta ei enää puhuta. Kyllä meillä on vastuuna pyrkiä pitämään liikevoima yllä ja tämä henki yllä, joka nyt näinä päivinä täällä parlamentissa vallinnut. Olen joskus myös huolissani, kun puhutaan naisista parlamentissa, kun nähdään vallassa olevia naisia, niin sitten näitä, no, sehän olet jo siinä, ei tämä on kaksi, kolme tai jotain tällaista ajatella, että se riittää, mutta olisi ymmärrettävä, että kysymykset menevät paljon syvemmälle. Olen todella Dinan esityksestä järkyttynyt. 130 miljoonaa tyttöä on pois koulusta. Ainoa syy, miksi olen täällä, olen, on se, että minun äitini ei saanut koulutusta, jonka hän halusi ja ansaitsi itselleen, mutta hänen kunnianhimonsa kanssa hän varmisti, että hänen kahdeksan lastaan saivat sen koulutuksen, että hän itse ei saanut. Meidän on jatkettava tällä tiellä. Älkää unohtakaa sitä, että isät ja äidit ovat taistelleet meidän koulutuksemme puolesta. Meidän on ajateltava niitä tyttöjä naisia, joille tätä koulutusta ei ole. Tästä syystä One-kampanja ja naisten museo ajaa tosiaan hyvin kiinnostava, ovat osa tätä keskustelua. Naisten taloudellinen valta on aivan elintärkeä. Jo monella tavalla naiset Euroopassa ja kehittävässä maailmassa ovat paljon mukana taloudellisessa toiminnassa. Mainittiin maatalous, se on minun eh, kiinnostuksen kohteeni, mitä Irlannissa tapahtuu, josta olen kotoisin. Tämä on hyvin kiinnostava tilanne. Olen jo tavannut kolme ryhmää omissa, omassa maassa, niin ne ovat naisviljelijöitä, jotka eh, kohtaavat toisiaan. Heillä on erilainen tarina kerrottavana. He uskovat, että heidän ongelmiinsa ei ole puututtu olemassa olevissa rakenteissa ja he ryhtyvät toimiin itse ja käärivät hihansa. Nämä ovat tärkeitä aloin, aloitteita. Samoin FEM-valiokunnan toimintajia, ja puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tekemä työ ja jäsenten työ tässä valiokunnassa aikaan vähän. Halusin nyt vain olla läsnä täällä tänä aamuna. Tulin tänne vuonna 2004 pienestä maasta ja minulla on ollut eri tehtäviä, eikä se ole ollut mikään mikään lahja, eikä teilläkään te ette ole saaneet mitään lahjoja, vaan olette taistelleet asemanne puolesta ja te otatte vastaan voitot ja tappiot. Tänään onkin tärkeää sanoa naisille, jotka kuuntelevat täällä ja muualla meitä, että pitää olla valmiina taisteluun, jos uskotte johonkin. Dina, sinä uskot johonkin, siksi sinä kertelet omaa tarinaasi. Sinäkin uskot johonkin. Naisten näkyvyys historiassa on ollut tärkeä rooli. Minä kunnian, aivan intohimoisesti uskon siihen, että naisilla on tärkeä tehtävä tehtävänä, mutta meidän on aloitettava nuorista naisista ja nuorista miehistä ja pyrittävä saamaan muutoksia aikaan tuolla tasolla. Meidän on nähtävä eh, naiset näkyvissä asemissa kaikkialla yhteiskunnassa aivan huipulta eh, pohjalle asti. Meidän on kunnioitettava naisia usein ajattelen, ajattelemmeko esimerkiksi tätä parlamenttia siivoivia naisia, usein tapaan heitä aamulla, kunnioitammeko heidän tekemään niin tärkeää työtä, se, se on aivan elintärkeä tämän talon toimimisen ja muiden paikkojen toimimisen kannalta. Meidän on ajateltava naisia kaikilla yhteiskunnan portailla, on pidettävä kiinni siitä, että työ on hyvin palkattua kaikissa kaikki, kaikilla aloilla ja on huolehdittava siitä, että nämä samat 130 miljoonaa tyttöä, jotka täällä mainittiin, on tärkeää, että heidän äänensä saatetaan kuuluviin meidän suillemme sitten vielä työn ja perheen, perheen yhteensovittamisesta, jos katsotte minua, niin näette kyllä, että, että vielä ei olla ihan, ihan perillä tällä tiellä, mutta täällä on myös paljon ihmisiä, jotka taistelevat perheen työn yhdistämisestä ja tasapainosta. Ja tämä on meille hyvin tärkeä asia. On todella, todella tehtävä rankasti työtä niin, että saamme aikaan muutoksia, saamme aikaan paremman Euroopan, paremman maailman. Naiset ja miehet yhdessä tasa-arvoisesti ryhtykäämme tähän työhön. Thank you, and I'd like to thank all. Kiitos. Haluaisin kehittää teitä kaikkia kaikki ovat eh, tuoneet eh, fantastisen eh, oman kortensa kekoon tähän konferenssiin. Haluan kiittää teitä kaikkia naisten oikeuksia ja tasa-arvovaliokunnan nimissä. Haluan kiittää teitä kaikesta. Haluan myös kiittää tulkkeja, jotka olivat vielä täällä yli ajan, koska me hieman ylitimme aikataulun. Ja kaikkea hyvää kaikille teidän tulevaisuudellenne ja olkaa menestyksekkäitä, mihin sitten ryhdyttekään. Kiitos.